So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, kollegat. Toitan tervetulleeksi myös ne, jotka olivat eilen iltana täällä komissiedustajien kanssa ja myös komissiedustajille. Hyvää huomenta alkuun. Kysymys esityslistasta. Onko siihen huomioita, toiveita tai jotain muuta? ei näyttäisi olevan huomautettavaa esityslistasta, joten se on hyväksytty. Tänään on melko löyhä aikataulu, mutta tämä muuttuu sitten, kun kaikki vastuuvapausmenettelyt tulevat keskusteltavaksi ja äänestettäväksi. Lyhyt ilmoitus. Tässä on tulkkauskieliä useita saatavilla, joita pyydettiin. Sitten koordinaattoreiden suositukset 23. tammikuuta päivältä ja 21. tammikuuta päivänä, jotka sitten kaksi päivää myöhemmin lähetettiin. Onko tästä kysymyksiä, kommentteja, pyyntöjä ei näyttäisi olevan. Näin ollen voimme jatkaa eteenpäin. Sitten valiokunnan valtuuskuntamatka Tsekin tasavaltaan. Kohta kolme. No onko tähän kommentteja tai toiveita tai jotain? Komissio eilen esitti vielä muutaman kommentin. Onko komissiolla vielä ehdotuksia siitä, minne meidän pitäisi mennä tarkemmin? Tai Olafin puolelta, onko sieltä toiveita, ehdotuksia? Eilen puhuimme jo tekstistä, että se on täysin selkeä, koska tämähän on poliittinen matka. Me emme ole tarkastajia kuitenkaan, vaan talousarviovalvontavaliokunta ja tämä on poliittinen missio, eli meillä ei olisi aika eikä mahdollisuutta tehdä todellista arviota. Eli tämän poliittinen valtuuskuntamatka ja haluamme sitä kysymyksiä kyseistä järjestelmistä. Emmekä halua tässä mennä väärään tehtäväkenttään. Kysymys komissiolle, onko ehdotuksia siitä, missä meidän pitäisi käydä, ja Olafille sama kysymys. Rouva Borman voisi ehkä vastata tähän. Hän oli eilen täällä. Ein anderes Mikro nehmen. Ja.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 whom you should meet and discuss politically, I think you're a better place <laughs> to, to make the choice. Thank you. Also ich möchte eines ganz sanft und vorsichtig. Siis haluan sanoa yhden tässä nyt äh, selkeästi. Se, mitä ehdotatte, ei nyt täysin käy, koska ensinnäkin emme tiedä, joten emme voi. Tässä siis emme voi tietää, keneltä olette kysyneet, joten tässä on tullut päällekkäisyyksiä. Tietysti valiokunta menee sinne missään sitä käydä läpi, koska sitä eh, ihmiset odottavat meiltä, että me menemme juuri sinne, missä ei ole ongelmia, vaan että menemme myös sinne, missä on ongelmia. Eli kyllä me käymme tällaisiakin aiheita läpi, mutta tämä on teidän tarkastuksestanne riippumatonta toimintaa ja näin tehtiin myös Slovakiassa aikaisemmin. Eli emme toimi vain tarkastuksen mukaan, vaan sen mukaan, mitä tietoja tässä halutaan kerätä, mutta toki pitää eturistiriitojakin pottia. Taisi ihmisille kummallista, jos mennään vain sinne, missä ei ole ongelmia, se olisi kummallinen rooli kontvaliokunnalle. Teemme niin kuin aina, ollaan tiedonkeruun matkoilla, säätäällä menettelyä ja toimintatapaa,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 matkan otsikkoa, koska tietenkin on tarpeen katsoa tehokkuutta, niin kuin on tilintarkastusmatkoilla tehty. Eli tässä tulisi päällekkäisyyttä tilintarkastuksen kanssa. Joten tämä olisi hyvä selvittää varmasti, että tämä ei ole tilintarkastusmatka, vaan tarkoitus on kerätä tietoa. Toiseksi Tarvitse viiteen kertaan ymmärsimme jo. Eh, so then we would like to offer up... Selvä. Tarjoaisimme apuamme järjestää tapaaminen tilintarkastusviranomaisen kanssa ohjelmanne, niin jos se teille sopisi. Kollegat ovat totta kai käytössänne, jos tarvitsette lisäapua valmisteluissa. Kiitos. Pyydän, että tekin kunnioitatte parlamenttia siltä osin, että meillä on tuo tehtävä. Teemme tehtiin Slovakiassa ja muissakin valtioissa, Kreikassa, on ollut useilla valtuuskuntamatkoilla olisi kummallista, jos emme kävisi läpi ongelmallisia asioita tältä osin. Pyydän tässä nyt normaliteettia suhteessa tavanomaisen toimintatapaan. Tiedon keruumatka on ihan normaalia toimintaa ja toimimme myös näin. Mutta kiitos myös tuestanne sitten Empelistä Mark Schelfhaut, sijastava johtaja. Tai Herr Schweigen, okei. Okay. Ei puheenvuoroa haluta käyttää selvä sitten Olafista, Hennistö Bianchi. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon lisättävää luin tämän ohjelmaluonnoksen ja se vaikuttaa minusta hyvältä. Jos voimme jotain tehdä tuke, tukeaksemme teitä, niin teemme sen ja odottelemme sitten teiltä uutisia, kun olette palanneet takaisin. Kiitos. Kiitokset, että pohditte näitä asioita. Näin paljon myös Slovakia-asioita. Kontvaliokunta pystyy antamaan tähän oman, oman, oman panoksensa että pystyttiin tarkastelemaan asioita uudessa valossa. Tämä ei ole aina mukava tehtävä, joka valiokunnallamme on, mutta no, tämä pätee Olafiin, sillä ei ole aina tämä kiva tehtävä. Mutta näin ollen kiitokset erittäin hyvästä yhteistyöstä myös Olafille. Onko valiokunnan jäsenillä vielä kysymyksiä? tai suosituksia liittyen tähän matkaan. Selvä, sitten toimitaan niin kuin koordinaattorit ovat suositelleet. Ei näyttäisi olevan muutoksia aikatauluun, niin rouva Strugaio. Niin me keskustelimme tästä juuri. Eli Ehkä koordinaattorit voisivat tästä keskustella. Tästä puhuttiin puheenjohtajakokouksessa. Mutta se, että olisi päätöslausema sen, jäl- sen jälkeen, kun olemme käyneet tällä matkalla. Ja ehkä sitten voisimme laittaa päätöslauselman mukaan kaiken sen, mitä sitten havaitsemme matkalla. Tänään sen esille koordinaattorin kanssa. Kyllä, minä vielä tätä pohdin, jotta saadaan tämä mahdollisimman nopeasti eteenpäin, koska tästä pitää puheenjohtajakokouksessa päättää, milloin päätöslausuma laaditaan, mutta minähän teille jo sanoin, että miten tässä toimitaan, joten lähden tämän eteenpäin teille. Ja sitten pyydän, että koordinaattorit tätä kommentoivat. Selvä. Hyvä. Siinäpä siis kaikki liittyen valtuuskuntamatkaan. Sitten tulee jännittävä matka. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Edustaja Kristoforu, hän on esittelijämme tähän erityiskertomukseen 2019, tai siis numero 16 2019, Euroopan ympäristötilinpito hyödyllisyyttä päätöksentekijöiden kannalta voidaan parantaa. Ja tarkastaja on Joao Figueiredo. Hetkinen, sieltä näin hänet. Takarivillä on enemmän porukkaa kuin eturivillä, joten tervetuloa tilintarkastustuomioistuimen jäsen tänne kontvalekuntaan. Olkaapa hyvä. Thank you very much, uh, Ms. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia, että kutsuitte tilintarkastustuomioistuimen esittelemään tätä erityiskertomusta. Eli kyse on siis Euroopan ympäristötilinpidosta. Esittelen sen ihan lyhykäisesti. Ensimmäinen kysymys. Miksi tämä tarkistus tehtiin? Ja Ympäristötilinpito Euroopassa on tärkeää ympäristöpolitiikan kannalta, kun ajatellaan vaikka kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden valvontaa ja sitten ympäristötoimintasuunnitelma. Päivitetyt tiedot ovat tärkeitä, jotta voidaan valvoa taloudellista ja ympäristön kehitystä kohti kestävää kehitystä. Ja ympäristötilinpito on tilastotietoa, joka kuvaa suhteita talouden ja ympäristön välillä. Ja voimme todeta, että näiden tilien laatu on erittäin keskeistä, jotta voidaan maksimoida niiden vaikutus. Tämä asia liittyy tärkeisiin tietoihin, kun valvotaan ympäristöpolitiikkaa Euroopan unionissa. Ja sitten toinen asia, johon pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota, ovat yleiset puitteet, joissa näitä tilejä on kehitetty ja mikä on eri tahojen rooli. Tässä järjestelmässä mukana ovat jäsenvaltiot, ja jäsenvaltiot keräävät näitä tietoja ja toimittavat ne määräajassa ja raportoivat sitten tietojen laadusta. Sitten Eurostat kerää näitä tilastotietoja, antaa ohjausta, arvioi tietojen laatua laatii raportteja ja sitten koordinoi pilottitutkimuksia. Nämä ovat puitteet, jotka liittyvät tilastotietoihin, joita tulee jäsenvaltioista, joita saadaan kansallisilta viranomaisilta ja komissiolta. No mitä me halusimme saada selville tässä tarkistuksessa? No, tärkein kysymys oli, Oliko komissio hallinnoinut ja käyttänyt eurooppalaisia ympäristötilejä hyvin? Tämä oli tärkein kysymys. Ja jotta kysymykseen saataisiin vastaus, me katsoimme, miten komissio on hallinnoinut tilejä ja täyttikö se Euroopan poliittiset tavoitteet. No nyt sitten kerron lyhyesti löydöksistämme. Ensinnäkin strategiset puitteet Euroopan ympäristötilinpidossa ei vielä ole kattava. Ja me panimme merkille, että komissio tähän mennessä ei ole laatinut mitään asiakirjaa jossa puhuttaisiin pitkän aikavälin tarpeista, kun ajatellaan ympäristöpoliittisia tavoitteita. Ja ympäristötilien tavoitetta ei selkeästi ole määritelty, eikä myöskään indikaattoreita, joiden pohjalta niitä arvioidaan. Strategiaa ei saatettu päätökseen – Meillä on ympäristötilin pitostrategiaa, mutta ei kunnollista suunnitelmaa, jolla pantaisiin täyteen näitä tavoitteita. Yli kymmenen vuotta tietyt tavoitteet ovat toistuneet. Ja myöskin löytyy tiettyjä puutteita. Puutteita, jotka liittyvät ympäristötilin kirjanpidon täytäntöönpanoon. Ja tämä tekee niistä vähemmän tärkeitä poliittisessa päätöksenteossa. Komissio ei teettänyt kunnollista kustannushyötyanalyysiä. Ja ympäristötilinpitomodulin täytäntöönpano kesti noin 10 vuotta. Ja komissio ei myöskään hyödyntänyt näitä tilejä kaikilla tärkeillä politiikan aloilla. Esimerkiksi näitä moduleita ei käytetä täysimittaisesti, kun valvotaan tärkeitä politiikan aloja, esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteita ja seitsemättä ympäristön toimintasuunnitelmaa. Ja nämä tilit kysymykset julkistetaan erikseen Ja lopuksi löydöksemme liittyvät haasteisiin, jotka liittyvät ajankohtaisten ja laadukkaiden tietojen keräämiseen. Mitä tulee tähän oikea-aikaisuuteen, niin huomasimme, että tietyt tiedot julkistetaan nopeammin kuin on tarpeen, mutta ja meillä ei ole mitään aikataulua näistä julkaisuista, joten käyttäjät eivät voi tietää, milloin näitä tietoja tulee saataville. Myöskin tietojen laadussa oli tiettyjä puutteita. Jäsenvaltiot eivät välittäneet riittävästi tietoja, jotta Eurostat olisi kunnolla pystynyt arvioimaan tietojen laatua. Ja Eurostat Koi ongelmia, jotka jäsenvaltiot olivat ottaneet esiin, mutta meteorologisiin ongelmiin menee vuosia ja ne saattavat haitata tietojen, tietojen laatua. Siksi olemme tehneet kolme suositusta. Ensinnäkin ympäristötilinpidon osalta pitäisi olla strategiset puitteet – Ja toiseksi näiden moduulien merkitys pitäisi ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa ja toisaalta näiden tilinpitotietojen pitäisi olla ajanmukaisia. Ja puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, täytyy sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen, että tämä tarkistus ja työ on tehty. Meillä on ollut erittäin hyvää ja vilpitöntä yhteistyötä komission kanssa. Ja myöskin täytyy sanoa, että olemme iloisia siitä, että komissio on hyväksynyt monia huomioistamme ja suosituksistamme. Olemme siis tyytyväisiä tähän yhteistyöhön ja tämän työn lopputuloksiin. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti erinomaisesta erityiskertomuksesta Lefterissä. Anne, haluatko sinä ensin käyttää puheenvuoron, vai komissiolle puheenvuoro, miten päin? What do you wish? Mitä haluat? If commission wants to the first... Jos komissio haluaa puhua ensin, se sopii. Selvä, ensin komissio, sitten voit käyttää puheenvuoron sen jälkeen. Frau Christine Wirtz. Ja. Rova Christine Wirtz. Kiitos puheenjohtaja. Puhun englantia. Kiitos oikein paljon parlamentille, että otti tämän esityslistalle. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle, kuten sanoitte. No siis kiitos kertomuksesta ja hyvästä yhteistyöstä tuli selväksi tarkastuksen aikana, että tiedämme, että on tällaisia puutteita, jotka löysitte, ja että työ jatkuu. Ja olemme oikealla polulla. Hyväksymme kaikki suosituksenne parantaa strategista kehystä, parantaa relevanssia. Haluamme laatia tietoja, joita käytetään ja jotka ovat käyttökelpoisia ja myös mitä tulee tietojen oikea-aikaisuuteen, olemme samaa mieltä. Haluaisin puhua vielä hieman siitä, mitä suunnitelmia meillä jo on, mitä me teemme. Viime vuonna jo tätä valmisteltiin ennen tarkastusta tarkastuksena aikana. Tuota seuraavaa strategiaa ympäristötilinpidolle siitä puhuttiin jäsenvaltioiden kanssa – ja mainitsitte Eurostatiin, että se saa tiedot, mutta jäsenvaltiot itse asiassa, no siellä siis kansalliset tilastovirastot antavat meille tietoja. Yhdessä sovimme strategiasta tuleville vuosille ja No tarkastuksen aikana valmistelimme jo täytäntöpanosuunnitelmaa tarkastukselle. Mainitsitte, että ei ollut selvää toimintasuunnitelmaa, joten olemme puhuneet tästä jo asiantuntijoiden kanssa jäsenvaltioissa, siis tuosta täytäntöpanosta. Ja vaikka toimintasuunnitelma oli jo olemassa aikaisemmin, niin nyt sitten täytäntöpanossa me priorisoimme toimia, jolla parannetaan tilien element, tiettyjä elementtejä ja toimintasuunnitelmaa. No, siihen otetaan jo virstan pylväitä ja budjettiarvioita hiotaan, kuten pyysitte. Lisäksi meillä on tulossa puolivälin tarkastelu, joka on alkamaisillaan, joka liittyy seuraavaan toimintasuunnitelmaan, joka menee vuoteen 2022 asti ja sen myötä voimme ottaa huomioon nämä suosituksenne. Eli sillä sanotua pitkän aikavälin tarkastelu, jota tarvitaan ympäristötilinpitoa varten – Katsomme sitä, miten voidaan jakaa tietoja, jotta käyttäjämme tuntevat ne hyvissä ajoin etukäteen. Sitten julkaisemme tiedot aikanaan. Mainitsitte myös sen, että tiedot ovat linkittyneitä, on tiettyjä moduuleita ympäristötilinpidossa, jotka ovat liittyneet toisiinsa. No kaiken kaikkiaan haluaisin korostaa, että tilit itsessään, no kukin moduuli linkittää yhteen tiettyjä tilastotietoja, jotka ovat saatavilla ja kukin moduli itsessään tarjoaa jo. No siis esittelee tiedot selkeässä kontekstissa ja osoittaa, miten tiedot linkittyvät toisiinsa. Siinä kaikki, mitä halusin sanoa. Halusin ehkä kuulla myös parlamentin kannan, jos haluatte, voin antaa lisäselvennyksiä. Kiitos Rova Virts. Seuraavaksi esittelijämme Lefteris Kristoforou. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että Euroopan ympäristötilinpito on hyvin tärkeää toimintaa. Meidän kaikkien mielestä. Koska me tarvitsemme kyllä selkeät puitteet ympäristön osalta. Kuitenkin näitä tietoja tarvitaan tietää tarkoitusperiä varten. Me kaikki haluamme huolehtia ympäristöstä ja tarvitsemme välineet, jotta voimme kunnolla ymmärtää, mitä tällä saralla tapahtuu. Uskoakseni hyvät ympäristötilinpidon tiedot auttavat meitä valvomaan kehitystä Siksi haluaisin kiitellä tästä valtavasta työstä, jota tilintarkastus tuomioistuimessa on tehty. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen on tehnyt valtavasti työtä. Aikaisemmin on ollut tiettyjä puitteita eikä objektiivisia objektiivisesti ole laskettu esimerkiksi kustannushyötysuhdetta. Se oli yksi puutteista. Ja kun näemme ympäristön tilan heikentymisen, voimme laskea sille nyt myös taloudelliset kustannukset. Mielelläni ajaisin sitä, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset – otetaan käytännön työssä huomioon niin, ettei tämä jää ainoastaan teoreettiseksi harjoitukseksi. Jäsenvaltioilla on oma tehtävänsä. Jäsenvaltioilta on saatava oikea-aikaisesti relevanttia tietoa. Näin tulokset voivat parantua. Näin voimme saada paremmat tulokset käyttämällä Euroopan ympäristötilinpidon tietoja. Jotain vaikutuksia pitää olla silläkin, kun viiveitä syntyy tiedon välittämisessä. Ja siksi me Euroopan parlamenttina kovasti arvostamme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta. Ja mielellämme kuulimme tällä suositelluilla tiellä. Toivomme, että komissio myös ottaa nämä suositukset huomioon Käsittääkseni tässä strategiassa on vielä puutteita 2019-2023. Tarvitsemme yksityiskohtaisemman suunnitelman, joka kattaa myös tulevaisuuden työn tällä saralla. Toimintaohjelmassa on selvitettävä, mitkä ovat ne tavat, mitä mahdollisuuksia on päästä tavoitteisiin. Ja on tärkeää, että meillä on myös – selkeä aikataulu ja rajoin määritellyt tavoitteet. Joten meidän on huolehdittava siitä, että oikeat tiedot annetaan ja ajoissa. Toivon, että saamme tietoa alkuvaiheessa jo komissiolta, jotta voimme tutkia asiaa myöhemmin enemmän. Tämän sanottua niin haluaisin vielä toistaa, että tuemme tätä ympäristötilinpitoa. Tuemme tätä koko lähestymistapaa, joka on varmasti haaste nyt, kun meillä on vihreän elvytyksen ohjelma. ja paljon muita hankkeita, jotka liittyvät kestävyyteen, niin taustalle tarvitaan todella vankat puitteet. Ja toivon, että tämä mahdollistuu Euroopan ympäristötilinpidon kautta koska tarvitsemme rahoille vastinetta, siksi tarvitsemme myös avoimuutta. On muistettava, että tämä on paras mahdollisuus tukea ympäristöpolitiikkaa, joka on meille kaikille tärkeää. Um, Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Boyer. Oui, merci, madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle tästä hyvästä erityiskertomuksesta ja kiitoksia myöskin esittelijälle mietintöluonnoksesta, joka mielestäni on hyvin tasapainoinen. Eli pari huomiota vain. Uusi komissio, joka on toiminut joulukuusta lähtien, niin sehän on tehnyt ympäristön suojelusta ehdottoman painopistealueen. Meillä on tämä vihreän kehityksen sopimus. Euroopasta tehdään hiilivapaa vuoteen 2050 mennessä. Ja eurovaaleissa kansalaiset kyselivät näistä aiheista. Ja meitä arvioidaan sitten sen pohjalta, miten me yhdessä pystymme parantamaan tilannetta. Kun puhutaan siitä, että EUlta odotetaan toimia tässä asiassa, niin se osoittaa, että tämä on aihe, joka on tärkeä Euroopan kansalaisille. Mutta jos tuotamme pettymyksen, niin sitten me suurennamme tätä kuilua toimielinten ja kansalaisten välillä. Eli meidän täytyy nyt parantaa tilannetta ja haluamme täsmällisiä indikaattoreita. Ja on tärkeää, että ympäristötilinpito Euroopassa – auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme. Kertomuksessa on puhuttu siitä, miten on valittu eri moduuleita ja miten niitä voidaan kehittää. Ja meidän täytyy tätä korostaa. Täysistunnossa pian äänestetään puitteista, jotka liittyvät kestävään rahoitukseen. Ja tavoitteena on laajentaa tätä soveltamisalaa Kyse ei ole pelkästään talouskriteereistä, vaan myöskin sosiaalisista ympäristöön ja hallintoon liittyvistä indikaattoreista. Ja on tärkeää, että Euroopassa pystytään vastaamaan tarpeisiin ja esittelijä on tästä puhunut. Ja meidän pitää edelleen kehittää eurooppalaista politiikkaa. No sitten vielä yksi huolenaihe. Tilintarkastustuomioistuin korosti, että tietyistä jäsenvaltioista ei tule mitään tietoja. No ilman mitään pakotteita tai rikkomusmenettelyitä. Haluaisin kuitenkin todeta, että te viimeisessä kappaleessa vaaditte, että komissio painostaa näitä jäsenvaltioita, jotta voidaan varmistaa, että näitä sääntöjä noudatetaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Ja meidän pitäisi mennä ehkä vielä pidemmälle ja meidän pitää käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on käytössämme, jotta voidaan varmistaa, että nämä tilit ovat mahdollisimman täsmälliset. Ja se ei tietenkään ole mahdollista ilman harmonisointia. Kiitos. Ensinnäkin kiitos. Olen samaa mieltä kuin te molemmat. Tämä yllättynyt, että on jäsenvaltioita, jotka eivät saa läskään mitään aikaan toiseksi, että on jäsenvaltioita, jotka laittavat tietoja, jotka eivät ole valideja tai jotka ovat aina kontekstia, jotka no eivät ole arvottomia, mutta eivät ainakaan käyttökelpoisia sinänsä, kun konteksti puuttuu, tai että miten ne sopivat tuohon kokonaiskuvaan. Toiseksi minut yllätti se, että kun nyt niin pitkään puhuttiin viidenkehityksen ohjelmasta, että edelleenkään ei ole hyödyllisiä tietoja siinä mielessä, että voitaisiin saada kokonais tilannekuva. Tällaiset tiedot eivät tule sallimaan. Näin ollen kiittäisi lämpimästi tilintarkastustuomioistuinta siitä, että me tähän kiinnitettiin huomiota, sillä jatkossa tulemaan paljon lainsäädäntöä vihreän kehityksen ohjelmasta. Näin ollen se ei olisi vain hyväksi, vaan aivan välttämätöntä, että olisi täysin valideja tietoja käytössämme, käyttökelpoisia tietoja, ja että voitaisiin argumentoida sillä emme halua, että tässä tulee vaikutus vain Eurooppaan, vaan myös saavuttaa sen, että muutkin voivat hyväksyä tietomme fakta, mitä voi toimia vain, jos meillä on käyttökelpoisia valideja tietoja, jotka ovat tietyssä kontekstissa vertailtavissa ja jos, jotka sopivat myös tuohon kokonaistilannearvioon. Voisiko komissio vielä sanoa, moniko jäsenvaltio ei ole tässä toiminut toivotulla tavalla – ja mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt tähän asti? Um, yeah, first of all, uh, thank you. Ensinnäkin kiitos tuestanne ympäristötilinpidolle, tuelle, jotta osoitetaan sille ajatukselle, että tarvitsette työssäni näitä tilastotietoja. Sitten kysymykseen suoraan, kuinka moni jäsenvaltio – ei tarjoa näitä tietoja. Tällä hetkellä meillä on ongelmia noin kolmen jäsenvaltion kanssa. Käytämme kaikki mahdolliset juridiset keinomme tässä tapauksessa. Arvioimme sääntöjen noudattamista. Tuemme myös näitä maita asetuksen antamin mahdollisuuksiin uusien hankkeiden, pilottihankkeiden muodossa, mutta myös tuemme niitä maita. Kyse on kolmesta pienimmistä jäsenvaltioista, joissa on teknisten välineiden osalta ongelmia. Meillä on melko hyvät mahdollisuudet arvioida mahdollisuuksia huolehtia terveestä tilinpidosta, mutta – me tarvitsemme näitä tietoja toki jäsenvaltiotasolta ja myös alueelliselta tasolta. Eli pyrimme auttamaan eurooppalaisten tilien luomisessa ja tuemme näitä jäsenvaltioita, jotta voidaan huolehtia siitä, että metodologian mukaan nämä luvut ovat luotettavia. Mutta nyt on selvää, että vihreän kehityksen ohjelman kautta ympäristötekijöistä tulee yhä tärkeämpiä. Huomioimme sen, että odotukset kasvavat tässä ja teemme toki tätä työtä edelleen. Kuinka pitkälti nämä tiedot ovat luotettavia, se olisi kysymykseni, koska tilintarkastustuomioistuin toi tämän asian selvästi esille. Voisiko komissio ja ECA vastata tähän, miten luotettavia tiedot ovat, koska jos sanotte, että saatte alueelliset tiedot että no, siellä on täysin erilaiset tilastojärjestelmät, eri mittaustavat, joten kuinka valideja nämä tiedot ovat, jotka saapuvat. Voisiko komissio ja tilintarkastustuomioistuin vielä vastata tähän? We have our... tiedot, joita olemme saaneet, ovat luotettavia. Ymmärrämme, että tietoa voisi olla enemmän, se voitaisiin saada aikaisemmin. Mutta se, mitä meillä nyt on, on ihan luotettavaa ja vertailtavissa. No, tässä on ollut ongelmia Saksassa kyllä ainakin Joten tämä hieman huolestuttaa minua, koska Euroopassa ei koskaan ole niin, että kaikki tiedot ovat valideja. Sitä en ole koskaan kokenut. Kuulostaa hienolta, mutta en usko tähän ihan täysimääräisesti. Tätä, tässä pitää läpi vielä tuo erityiskertomus tilintarkastustuomioistuin vielä kerran, olkaa hyvä. Mitä tulee tietojen valiteettiin, voisitteko vielä kommentoida? Don't keep olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja vielä puheenvuorosta. Jos sopii, niin tekisin vielä muitakin kommentteja valiokunnan jäsenten kommenttien jälkeen. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä kattavasta mietinnöstä – Hän totesi, että nämä ympäristötellit ovat tärkeitä, kun valvotaan erinäisiä politiikan aloja, jotka liittyvät ympäristön suojeluun. Ja tämä nyt on tärkein asia poliittisesti. Ja kuten Boyer totesi, tämä on tärkeää myöskin tulevaisuuden kannalta, koska tämä liittyy vihreän kehityksen sopimukseen. Ja tämä on tärkeä väline, jolla voidaan valvoa sitä, miten näitä poliittisia tavoitteita pannaan täytäntöön. Ja vastaisin vielä toiseen voijen esittämään kysymykseen. Eli tämä aika, joka jäsenvaltioilla on näiden tietojen toimittamiseen – Tässä kertomuksessa on taulukko 3 ja kohta 50. Siellä löytyy tietoja näistä asioista. Ja komissio sitten jo vastasi toisiin kysymyksiin. Ja sitten puheenjohtaja kysyi näiden tilien luotettavuudesta. Olemme todenneet, että kiinnittäkää huomiota kohtaan 52. Eurostatin pitäisi vaatia jäsenvaltiolta enemmän tietoja liittyen tietojen luotettavuuteen, joita komissiolle toimitetaan. Ja sitten, mihin toimiin komissio on ryhtynyt niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät ajoissa ole toimittaneet näitä tietoja. No, tässä kertomuksessakin asia on otettu esille, eli suositus numero kolme. Siinä on todettu, että komission pitää käyttää tällä hetkellä käytössä olevia välineitä, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot ajoissa. Komissiolla on käytössään useita välineitä, joilla voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot toimittavat näitä tietoja ajoissa. Ja sitten vielä puheenjohtaja, haluaisin todeta, että tilintarkastustuomioistuimen tekemät suositukset ovat tulosta yhteistyöstä komission yksiköiden kanssa. Siinä on tarkasteltu järjestelmän heikkouksia – ja haluaisin myöskin tietää, mitä komissio nyt tekee pannakseen täytäntöön suosituksia, jotka laadittiin yhdessä komission kanssa. Kiitos. Vielen herzlichen Dank. Kiitos paljon. Varmasti tätä käydään vielä läpi. Erityisesti esittelemme Lefteris Kristoforou. Lefteris, haluaisitko vielä loppuun käyttää puheenvuoron? Ο στόχος όλων μας και του Ευρωπαϊκού Kiitos paljon, puheenjohtaja. Komission, ESEAN ja minun tavoitteena ja varsityön tavoitteena on se, että ympäristötilinpito edistyy ja pitää tunnustaa, että ympäristö ja talous kulivat käsi kädessä ja kustannushyötyanalyysi on erittäin tärkeää tässä kohtaa. Kun puhutaan tietoisuuden lisäämisestä ympäristöasioissa ja olen kyllä asettanut hyvät tavoitteet, että se tulee auttamaan meitä kohti lopullista tavoitetta. Kiitos komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitos. Minä kiitän kaikkia kolmea esittelijää, komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta. Kiitos olemme vähän aikataulusta edellä. Mutta edustaja Flanagan on tullut paikalle, kiitoksia. Sitten voimme siirtyä kohtaan viisi esityslistalla. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus viljelijöiden tulojen vakauttaminen välinen valikoima on kattava, mutta välineiden vähäiseen käyttöön ja liiallisiin korvauksiin on puututtava. Minä antaisin puheenvuoron raportoivalle jäsenelle Samo Jerebille tilintarkastustuomioistuimesta, jotta hän voi esitellä erityiskertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Kiitos, että saan tämän mahdollisuuden esitellä erityiskertomuksen, joka koskee viljelijöiden tulien vakauttamisvälineitä – raportoin siitä, mitä me näimme ja myös suosituksistani niin kertoisin. Tilintarkastuksessa katsottiin, miten johdonmukaisesti käytetään niitä välineitä, joilla pyritään hallinnoimaan riskejä ja kriisiä ja missä näitä välineitä on käytetty tehokkaasti ja missä on saatu tuloksia. EUn tuki vakuutuksiin ja poikkeustoimenpiteisiin – tämän alaan Venäjän kiellon jälkeen vuonna 2014. Löydöksistämme riskinhallintavälineistä totesimme, että EUn tuen käyttö on matalalla tasolla. 17 jäsenvaltiota ei käyttänyt tätä tukea, kuten tästä kartasta nähdään. Yli 90 prosenttia suunnitellusta EUn suunnitelluista menoista on vakuutuksiin ja loput keskinäisen rahastovälineeseen. Ainoastaan alle 8 prosenttia vakuutetuista viljelijöistä saa tukea EUn pilarista kaksi. Kahden jäsenvaltion Italian ja Ranskan osalta katsomme tarkemmin tätä ja suuri osa vakuutuksista on viinialalla. Me olemme sitä mieltä, että noin 41 miljardia suoria tukia vuosittain on tärkeä, kun ajatellaan riskienhallintaa. Mitä enemmän suoria maksuja maatalousalalle meni, sitä vähemmän käytettiin vakuutuksia. Ja suorat maksut tukevat selviytymiskykyä sitä kautta, että huolehditaan tulon mahdollisuuksista ja sietokykyä voidaan parantaa monien ympäristövaatimusten kautta – jos voidaan vaikuttaa viljelijöiden toimintaan, esimerkiksi muuttaa sitä. Tällä hetkellä katsotaan viherryttämistä, mutta viljelykierto on myös tärkeä kysymys. Viljelykiertoa viljelijät pitivät myös tilakohtaisena parhaimpana ennakoivana toimena. Jotkut EUn toimet ovat päällekkäisiä. Joskus annetaan ristiriitaista kannustinta – jos pyritään ottamaan huomioon vaikka ilmastoriskit, niin tämä ei välttämättä noudata sitä ajatusta, että tuetaan esimerkiksi vakuutusten käyttöä. Vakuutetut viljelijät eivät voineet saada poikkeustoimenpiteiden kautta tukea. Ja tämä ei ole kannustavaa. Erityis- tai poikkeustuimia ei otettu niin usein käyttöön, ja jos oli vakuutettu. Ja siksi viljelijät eivät ehkä halua vakuutusta, koska voivat saada jälkikäteistoimista tukea. Vakuutukset ja keskinäinen rahaston väline tukevat toisiaan ainoastaan, jos katetaan eri riskit niiden käytön kautta. Jäsenvaltiot keräävät tietoa riskinhallintamenetelmistä paremmin kuin komissio. Jos ajatellaan arvoja, niin tietoja kerätään jäsenvaltiotasolla esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa. Komissio ei kerää tätä tietoa, että saataisiin yleiskatsaus EUn tasolla. Tuotosindikaattorit ja se, miten monet tilat osallistuvat riskinhallintatoimiin, näitä tietoja ei pystytä kunnolla vertailemaan jäsenvaltioiden kesken – ja nyt löydökset, jotka liittyvät poikkeustoimenpiteisiin, joita otettiin käyttöön hedelmä- ja vihannesalalla Venäjän kauppakiellon jälkeen 2014 513 miljoonaa euroa EUn menoja kaiken kaikkiaan. Totesimme, että näiden poikkeustoimenpiteiden täytäntöönpanossa ei ollut selkeitä kriteereitä. Eniten tämä koski omenan tuotantoa Euroopassa. Vientimäärät kasvoivat kauppasaarosta huolimatta, ja tämä tarkoitti sitä, että löydettiin markkinoita Venäjän ulkopuolella. Vientiarvo romahti 2014, mutta kasvoi sitten jatkuvasti vuoteen 2017. Tämä ei ollut yhtä vakava tilanne kuin vuonna 2009, jolloin erikoistoimenpiteitä ei otettu käyttöön. Erityistoimet olivat voimassa neljän vuoden ajan ja silloin puututtiin myös rakenteelliseen ylijäämään. Ja tämä kuva osoittaa esimerkiksi nektariinien ja persikoiden tuotannon vuoteen 2017. Lisäksi oli ylikorvauksia, joka tarkoitti sitä, että – EUn tuki vetää omenoita markkinoilta oli korkeampaa kuin markkinahinta ja tämä teki siitä melko houkuttelevan vaihtoehdon. Totesimme, että useimmat kustannukset liittyen markkinoilta poistamiseen olivat korkeita. Näin voitiin tuottaa näitä hedelmiä esimerkiksi vapaaseen jakeluun. Euroopan unioni kantoi kovat kustannukset – esimerkiksi tuoremehun tuotannossa. 4,25 euroa litra, neljä kertaa kalliimpi kuin kaupasta ostettu tuoremehu. Ja usein nämä pois vedetyt tuotteet palasivat markkinoille tuoren mehuna ja ainoastaan osa tästä meni ihmisille, jotka olisivat tarvinneet erityistukea. Annamme komissiolle useita suosituksia ennaltaehkäisevien toimien ja kriisinhallintavälineiden osalta kehotimme komissiota kehottamaan viljelijöitä varautumaan paremmin kriisin ilmastonmuutoksen aikana ennaltaehkäisevät tuimet ovat parhaita, jotta voidaan parantaa valmistautumista mahdollisiin kriiseihin. Hyvät maatalouskäytännöt heikentävät riskille altistumista ja vähentävät haittaa. Euroopan komission pitäisi paremmin myös valvoa vakuutuksiin annettavaa tukea ajatellen, miten vähän tätä tukea käytetään ja miten siinä on keskitytty tiettyihin aloihin. Ja siksi komission pitäisi arvioida sitä, saadaanko tästä todella EUn lisäarvoa. Komissio sanoi, että tämä analyysi ei ole ehkä tulossa nyt parhaimpaan mahdolliseen aikaan, mutta näiden analyysien tulokset kyllä – sopisivat uuteen maaseudun kehittämisohjelmaan, joka lähtee liikkeelle vuonna 2021. EUn lisäarvon aikaansaaminen on yksi keskeisimpiä tavoitteita EU-rahoituksessa ja komission pitäisi ottaa tämä huomioon kaikissa toimissaan. Seuraava suositus oli se, että pitäisi valvoa kunnallisten indikaattoreiden osalta sitä esimerkiksi, miten paljon alaa on vakuutettu ja saada myös kunnolliset indikaattorit. Mitä sitten tulee poikkeustoimenpiteisiin, me suosittelimme komissiolle, että pitäisi selvittää erityistoimenpiteiden syitä ja rajoittaa ne äärisääilmiöihin sellaisten viljelijöiden osalta, jotka ovat käyttäneet riskienhallintavälineitä ennalta silloin, kun niitä on viljelijöille kunnolla kehitettyinä käytössä. Tämän suosituksen osalta – komissio on sitä mieltä, että pitää lähestyä asiaa tapauskohtaisesti. Kuitenkin pidämme kiinni tästä suosituksestamme, koska tämä lähestymistapa on käytössä jo useissa jäsenvaltioissa. Ja järjestelmän pitää perustua kunnon kriteereihin, jotta voidaan ennalta osoittaa viljelijöille, että poikkeustoimenpiteet äärisääoloissa ovat rajallisesti käytettävissä oikeutetuissa erityistilanteissa. Mitä useammin julkista tukea – tarjotaan katastrofitapahtumien jälkeen sitä vähemmän on kannustimia lähteä ennaltaehkäisemään riskejä. Euroopan komission pitäisi antaa oikeutettu tue silloin, kun vedetään pois tuotteita markkinoilta. Mutta pitää katsoa sitä, miten tämä vaikuttaa tuotteen hintaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Myöskin tässä yhteydessä komissio haluaa tapauskohtaista lähestymistapaa. Pidämme kuitenkin suosituksestamme kiinni, koska on tärkeää huolehtia siitä, että samantyyppisissä tilanteissa olevia viljelijöitä kohdellaan samoin. Markkinatietoa saadaan. Sitä on helposti käydessä, jotta voidaan huolehtia siitä, että tuki pois vetämiselle ei ole suurempi kuin markkinahinta, eikä johda siis yli tukeen. On ajateltava myös hintaa, jolla tuotetta myydään suoraan tilalta ja pohdittava, miten se vaikuttaa laajemmin tukijärjestelmiin. Kiitos oikein paljon. Toivon, että olen näin selvittänyt tilannetta myös siitä, miten komissio vastaa suosituksiin. Me olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kollega Flanagan saanut saman kysymyksen kuin Leftis Kristoffer aikaisemmin pyydetäänkö, että komissio vastaa ensin, jotta sitten esittelijä voi reagoida siihen, vai haluaako esittelijä käyttää ensin puheenvuoron, esittelijä saa sitä toiveen. Komissio siis vai, vai te? To the commission first, please. Komissio ensin. Komissio ensin. Tässä on tiettyjä mielipideeroja teille ja tilintarkastustuomioistuminen olen odotan mielenkiinnolla puheenvuoroanne. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin meillä on tosiaan erilaisia kantoja, mutta se ei vähennä tämän kertomuksen arvoa. Se on erittäin hyödyllinen ja on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin tarkastelee näitä käynnissä olevia suunnitelmia. Sitten voidaan katsoa, miten niitä voidaan parantaa ja miten sitten toimitaan näiden markkinatukitoimien osalta ja erityistoimien osalta. Meillähän on nyt tämä yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, jota käsitellään neuvostossa ja parlamentissa. Ja siinä yhteydessä voidaan ottaa tämän kertomuksen löydökset huomioon. Eli olemme panneet merkille tämän kertomuksen ja me panemme täytäntöön näitä tarvittavia toimenpiteitä, vaikkakin tosiaan tietyissä kohdissa meillä on hiukan erilainen kanta, mutta kerron niistä kohta lisää. Mutta näitä erimielisyyksiä ei tarvitse korostaa, koska tuomioistuin itsekin on sanonut, että YMP tarjoaa monenlaisia välineitä, jotta voidaan lisätä viljelijöiden sitkeyttä. Ja paras esimerkki tästä on tämä suorien maksujen järjestelmä, joka on huomattavasti vaikuttanut viljelijöiden tulojen vakauteen – Eli he pystyvät sitten selviämään paremmin, jos tuotanto vähenee tai hinnat laskevat. Suorat ovat nyt 40 miljardia vuodessa ja se on tietysti valtava summa. Komissio myöskin toteaa, että on tärkeää, että on käytössä oikeita välineitä riskien ja kriisien hallinnassa, erityisesti maatalousalalla. Luonteensa vuoksi se on erittäin haavoittuvainen – esimerkiksi eläin- ja kasvitaudeille, kaupan häiriöille, ilmasto, ääriilmastotoimenpiteille. Ja on tärkeää, että komissiolla on oikeat välineet käsitellä näitä heilahduksia. Ja YMPssä autetaan viljelijöitä tuella, esimerkiksi riskienhallinnassa, koulutuksella, investoinneilla, maaseudun kehittämisen ohjelman osana. Ja nämä eri välineet YMPn alaisuudessa liittyen siihen, kuinka paljon niitä käytetään jäsenvaltioissa, niin niillä voidaan vahvistaa toinen toistaan Ja näitä asioita nyt tarkastellaan, eli miten voidaan varmistaa se, että nämä välineet tehoavat erilaisina yhdistelminä. Eli viljelijöiden pitää paremmin valmistautua kriiseihin. Ja komissio korostaa, että tämänhetkiset ehdotukset ovat juuri tämän suuntaisia. Eli tavoitteena on valmistaa, että viljelijöitä suojellaan niin paljon kuin mahdollista esimerkiksi suuria heilahteluita vastaan tasossa Ja jäsenvaltiot kohdentavat paremmin toimia näihin välineisiin riskinhallinnassa noudattaen uusia suorituspohjaisia indikaattoreita. Sehän on nyt tämä uusi lähestymistapa, eli katsomme enemmän näitä tuloksia, emmekä ainoastaan sääntöjen noudattamista. Riskin välintä riskinhallintavälineet ovat pakollisia. Tähän liittyy esimerkiksi maksut, vakuutusmaksut ja muut toimet, joilla autetaan viljelijöitä hoitamaan niitä riskejä ja niiden seuraamuksia. Sitten parempi valvonta ja vakuutustoimet. Uudet välineet, jotka liittyvät riskinhallintaan, niin niihin menee aikaa, kun ajatellaan kapasiteettien rakentamista kansallisissa hallinnoissa. Ja toisaalta pitää sitten lisätä tietoa näistä asioista viljelijöiden piirissä. Ja en usko, että koskaan pääsemme tilanteeseen, jossa komission, komission politiikka olisi sellaista, että 100 prosenttia viljelijöistä haluaisi hyödyntää näitä rahastoja. Ja kertomuksessa on todettu, että aika monet viljelijät itse eivät ole kiinnostuneita näistä vakuutuksista. Heillä on omat järjestelynsä ja toimivat sitten omalla tavalla riskien suhteen. Sitten kun ajatellaan tulevaa maatalouspolitiikkaa, niin näitä asioita on jo arvioitu useissa ulkoisissa tutkimuksissa, Ja viimeisen 20-30 vuoden aikana on puhuttu jatkuvasti siitä, kuinka pitkälti viljelijät voisivat näiden rahastojen ja vakuutusten avulla selviämään näistä heilahteluista, jotta ei tarvittaisi mitään markkinatukitoimia eikä mitään poikkeuksellisia toimia. Mutta aika ja kokemus on osoittanut, että käytännössä aina pitää olla poikkeuksellisia tukitoimia. Tulee sellaisia tilanteita, esimerkiksi kun ajatellaan eläintauteja tai kaupan häiriöitä, silloin on tuettava viljelijöitä. Ja sitten vielä kolmas suositus. Tuomioistuin on todennut, että meillä pitäisi olla mekanismia kriteereitä, joiden pohjalta voidaan katsoa, milloin poikkeuksellisiin toimiin tulisi ryhtyä No, tämäkin asia on tullut esiin monta kertaa, ei pelkästään tilintarkastustuomioistuimessa, myöskin tutkijoiden keskuudessa. Eli meillä pitäisi olla toimia, jotka johtaisivat siihen, että markkinat puuttuvat tilanteeseen tai ryhdytään erityistoimiin. Mutta komissio on nyt ymmärtänyt, että tällaista tilannetta ei tule. Ei ole mitään yhtä kaavaa, joka kattaisi kaikki erilaiset olosuhteet, jotka saattavat johtaa siihen, että viljelijöiden tulot tippuvat rajusti. Esimerkiksi kun ajatellaan näitä erityisiä toimia, niin meillä pitää niiden suhteen olla paljon joustavuutta, koska muuten joudumme tilanteeseen, jossa emme pystyisi toimimaan. Ja kriteerit vaikuttaisivat myöskin markkinoiden toimintaan. Jos on vaikka kriteeri, joka käynnistäisi näitä toimia, niin markkinat saattaisivat silloin manipuloida hintoja. Ja silloin olisi pakko toimia. Ja tällaista me tietenkään emme koskaan ole tukeneet. näihin ex ante kriteereihin liittyy riskejä, mutta ne on kuitenkin pidettävä mielessä. Ja sitten nyt kun ajatellaan Venäjän kauppasaartoa, niin on katsottu näitä erityistoimia hedelmä- ja vihannesalalla. Tästä on puhuttu pitkään tuomioistuimen kanssa, eli millä tavalla näitä toimia toteutettiin ja miten tämä vaikuttaa sitten elintarvikkeiden hintaan. Eli olivatko ne markkinahintojen alapuolella. Se on saattanut johtaa sitten ylikompensaatioihin. Mutta tämä nyt on aika poikkeuksellinen tapaus, mutta sitä pitää kuitenkin tarkastella. Me tarkastelemme tätä sekundaarilainsäädännön yhteydessä. Eli meidän pitää hyödyntää näitä mekanismeja, jotta voidaan välttää tällaiset tilanteet. Koska olemme samaa mieltä tuomioistuimen kanssa ja varmaan myöskin valiokuntaan kanssamme samaa mieltä. Eli meidän pitää välttää näitä ylikompensaatioita, ylikompensaatioita poikkeuksellisissa toimissa. Kriisitilanteissa pitää usein toimia nopeasti, antaa merkkejä markkinoille, luoda vakautta ja tässä yhteydessä välillä tapahtuu virheitä, mutta olemme ottaneet niistä opiksemme. Ja nyt olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiin ja haluaisin vielä kiittää tilintarkastustuomioistuinta arvokkaasta kertomuksesta. Kiitos komissio. Edustaja Flanagan. Kiitos paljon erityiskertomuksesta. Se on ajankohtainen todellakin, koska nyt iltapäivällä kahdelta menen kapvaristelun kokouksen, jossa puhutaan näistä artikloista juurikin ja puhumme niiden hyödystä ja siitä, mikä on paras tapa käsitellä niitä. Ja yksi kysymyksistä, joka tuli esille, ja no, oletan, että on hassua, että se tuli joltakulta joka on erittäin vasemmistolaisesta ryhmästä, mutta siis kysymys tuli minulta esille, joka liittyy tähän kokatukseen siitä, että pitäisikö tämä perustua volyymiin vai hintaan nämä tappiot, koska tässä kapitalismissa maailmassa alhaisempi volyymi tarkoittaa niin sitä, että hinta on korkeampi ja emme ole vielä löytäneet ratkaisua siihen, että mikä tarkalleen ottaen pitää ottaa huomioon, kun nämä varat tulevat käyttöön sitten myös huolta on paljon viljelijöillä tästä ajatuksesta, että suorat tuet viljelijöille tulevat supistumaan ja viljelijöillä on omat tapansa lievittää näitä ongelmia. Joten tässä on kyllä huolta ilmassa. Ja no, että kaikkea voi tehdä, mutta tässä erityiskertomuksessa puhuttiin hevi alasta sektorista, joka olisi kannattava yleisesti ottaen, mutta se mielenkiintoista nähdä samanlainen erityiskertomus liha- ja maitoalalta, koska tällä alalla tuotteet toimivat tuottavuuslinjan alapuolella. Tästä voitaisiin puhua pitkäänkin, mutta yksi syystä siihen on, että markkinat eivät huomioi sitä, että muitakin olisi hyödykkeitä tarvitaan hiilinielu, ekosysteemipalvelut ynnä muuta, joten markkina-arvo perustan tapa on hankalampi näillä sektoreilla. Ja mietipä vain, miten ala tulee hyötymään, paitsi jos nähdään kunnollisia tukia julkisten hyödykkeiden tuotannolla olevassa YMPssä, joten tämä pitää huomioida lisäksi. Jos vakuutan taloni, esimerkiksi, ja sitten sytytän sen palamaan, vakuutusyhtiö ei maksa minulle. No, jos sytyttää palamaan, niin vastaavasti – voitaisiin Mercosur-sopimus hyväksyä, koska jos me hyväksymme sen, allekirjoitamme sen, niin se aiheuttaa ongelmia. Naudanlihan hinnalle esimerkiksi Irlannissa. Ja jo nyt on tietty ohjelmia, mietin vain, että kuuluuko tämä tähän kategoriaan, jos valitaan viljelijöitä niin, että viljelijät saavat kannustimia Irlannissa – 150 miljoonaa Euroopan komissiota, jotta vähentävät tuotantoa, niin mietimme vain, onko tilintarkastustoimistumilla kantaa tähän, että mitä tieteellistä näyttöä käytetään, jotta saadaan ihmiset vähentämään tuotantoaan. No, tiede pitää ottaa huomioon. Ja herra Sheen komissiosta sanoi hyvin merkityksen asian, on samaa mieltä, tämä on huolestuttavaa, että tulee tilanne, jossa markkinat ehkä manipuloivat tilannetta, joska myötä vakuutuspyyteitä voidaan esittää. Ja lopuksi yksi asia, ja tämä on taas hyvin ajankohtaista, joskus planeetat ovat tietyssä asennossa Yhdysvallat – eilen järjesti tällaisen golfturnauksen, va- tilavakuutus Open, ja siellä oli valtava sum- suruisia palkintosummia. Yksi huoli näistä vakuutusohjelmista on se, että hyvin vähän YMP-rahaa menossa viljelijöille – kun vienti vie rahaa ja virastot vievät rahaa siinä matkan varrella. Onko tässä varna, että suurempia summia rahaa menee vakuuttajille, niin kuin Yhdysvalloissa rahaa menee Tiger Woodsin po- taskuihin, eikä Trevor Kellyn taskuun, jolla on ongelmia selvitä? Jetzt haben wir die fundamental Nyt saatiin tämä perustavanlaatuinen analyysi, jota ei ehkä voida tämän myötä selvittää, mutta onko vielä muilla valiokunnan jäsenillä kommentteja? Olivier Chastel. Merci, madame la présidente. Ce... Kiitoksia. Tämä on tärkeä kertomus ja haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää tästä mietinnöstä sekä näistä komission ensimmäisistä vastauksista. On suositeltu, että komission pitäisi kannustaa viljelijöitä paremmin valmistautumaan kriiseihin ja selvittämään kriteereitä, joiden pohjalta sitten voidaan ryhtyä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja mukauttaa kompensaatioita. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että eurooppalaiset välineet, joilla autetaan viljelijöitä suojelemaan tulojaan hintojen laskua ja tuotannon supistumista vastaan. Ja pitkälti näin on päästy tavoitteisiin, mutta varojen käyttö on epätasaista ja puutteellista. Eli haluaisin kysyä, eli aiko komissio ryhtyä täsmätoimiin, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen? Ja sitten pari sanaa näistä 500 miljoonasta eurosta, jota on käytetty vihannes- hedelmäalaan 2014-2017 johtuen Venäjän kauppasaarosta. Tästä jo puhuttiinkin tänään ja ilmeisesti komissio ei ole miettinyt kriteereitä, joiden pohjalta voidaan katsoa tätä tilannetta ja miten sitten jatketaan tämän rahaston käyttöä. 61 prosenttia prosenttia näistä varoista on käytetty omenan tuottajien tukemiseksi, mutta tämä, tämän alan vienti on kuitenkin pysynyt samalla tasolla ja jopa kasvanut, mutta komission edustaja juuri puhui tästä. Tämä oli poikkeustapaus, mutta nähtävästi vielä ei ole tehty johtopäätöksiä tästä huonosta hallinnoinnista vuodelta 2014. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voidaan välttää nämä ylikorvaukset tulevaisuudessa. Ganz herzlichen Dank. Kiitos. Lefteris Χριστοφορού. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή της έκθεσης, αλλά... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää sekä esittelijä että tilintarkastustuomioistuinta että Euroopan komissiota, kun minulla on todella sellainen tunne, että tätä aihetta on käsitelty tarkkaan. Maanviljelijät ovat hyvin alttiita kriiseille ja siksi on todella välttämätöntä, että viljelijöille on olemassa tukitoimia – Siksi on tärkeää myös huolehtia maanviljelijöiden tulojen vakauttamisesta. Meillä on tässä ollut mahdollisuus tutustua tarkkaan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja todella siellä nähdään ongelmia, 40 miljardia euroa yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta usein raha ei mene niille, jotka olisivat erityisesti tuen tarpeessa. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä toteamus jota täytyy tutkia tarkempaan. Lisäksi on pohdittava vielä sitä, miten todella voidaan huolehtia siitä, että tuet menevät niille, jotka erityisesti tarvitsevat tukea voidakseen toimia maanviljelijöinä. Tietenkin on myös tärkeää, että luodaan yhteys maatalouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan välille – Kysehän on kaiken kaikkiaan politiikasta, jolla pyritään vähentämään ympäristö tai ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja kolmas seikka, johon halusin viitata, tärkeää on ajatella myös sitä, miten voidaan huolehtia siitä, että viljelijät investoivat riittävästi vakuutuksiin, vain 8 prosenttia tällä hetkellä. Tarvitsemme varmasti tähän vähän lisää kannustimia. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan sitten. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen saa puheenvuoron ja voi vastata kollegoiden kommentteihin ja kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Jos sopii, niin vastaisin näihin kysymyksiin herra Flanaganilta. Ensimmäinen kysymys ymmärsin oikein. Pitäisikö huomioida volyymi vai hinta näissä poikkeustoimissa? No tämä riippuu aina siitä, mikä on, miten tavoite, jos tavoite on tulo, niin sitten pitää ottaa huomioon molemmat volyymi ja hinta. Jos on muita tavoitteita, niin sitten voidaan keskustella uudestaan. Tämä tulee maito- ja lihalaanno tällä hetkellä tarkastamme maitoalaa, joten kertomus on muutama kuukauden kuluttua valmis. Lihasta ei vielä ehkä, lihasta ei vielä, ehkä pitäisi vielä tehdä tästäkin jotain, mitä tulee sitten tieteelliseen näyttöön tavallaan vähentää tuotantoa ja niin edelleen en voi kommentoida naudanlihaa, koska emme ole tarkastaneet tilannetta tässä kohtaan, mutta jos sopii, niin muistuttaisin, mitä sanomme kertomuksessamme hevialasta ja nektariini- ja persikkakorvauksesta. No Espanja ja Kreikka saivat korvauksia, kompensaatiota nektarin ja perkkatuotannolleen samaan aikaan, kun Italia yritti vähentää tuotantovolyymiä samoilla hedelmillä – Eli pohdittiin, josko tämä oli koordinoitu kunnolla, kun joku yrittää vähentää tuotantoa ja edelleenkin saa korvauksia siitä. No vakuutuksista sanoisin vain kolme asiaa. Meillä on kertomuksessa mainittu tapaus Yhdysvalloista, joissa viljelijät, joilla on vakuutus, tuottavat viljansa vähemmän kestävällä tavalla kuin ne viljelijät, jotka eivät ole vakuutettuja. Eli he luottavat siihen, että jos jotain tapahtuu, niin joka tapauksessa he saavat vakuutuskorvaukset. No, vakuutus pitää hoitaa samaan aikaan, kun se laittaa sellaista osuutta, että viljelijät sitten varotoimia, kuten esim. kiertoviljely, tai muu toimenpide, joka mahdollistaisi sen, että he voisivat valmistaa elintarvikkeita olematta riippuvaisia liikaa vaikutuksesta. Toinen asia, jonka otimme esille kertomuksessamme vakuutuksiin liittyen, no erityisesti kun jäsenvaltioilla melko erilaiset lähestymistavat eh, vakuutuksiin, ja kuten nähtiin tuossa kartassa, 17 jäsenvaltiota ei käytä EUn tukemaa vakuutusjärjestelmää ja osa niistä antaa kansallista tukea vakuutukselle, että jäsenvaltiot eivät tarjoa minkäänlaista tukea, koska markkinat eh, antavat vakuutuksen eh, viljelijöille eikä tarvita julkista rahoitusta, jotta voitaisiin tukea näitä vakuutuksen ottajia. Sen takia olemme suositelleet komissiolle, että no emme ole löytänyt mitään näyttöä siitä, että olisi EU-lisäarvoa siinä, että käytetään eu budjettivarjoa voitaisiin tukea vakuutuksia, jos markkinat voivat tarjota vakuutuksen. Eli tästä syystä suosittelimme tätä komissiolle. Ja joka tapauksessa jatkossa ilmastonmuutoksen myötä kysymys kuuluu myös, josko yhä useampi viljelijä kärsii tulvista ja kuivuksista aina muuta, ja jos sitten vakuutuksen hinta tulee nousemaan hyvin korkealle ja sitten pitää pohtia, että milloin vakuutus ei enää toimi, mikä on tuo käännekohta ja viljelijöiden pitäisi panna täytäntöön enemmän ennaltaehkäisyjä toimia. Ja että olemme yrittäneet sanoa kertomuksessamme, että tarvitaan enemmän ennaltaehkäisiä toimia ja pitäisi olla vähemmän riippuvaisia vakuutuksista. Olen siis samaa mieltä komission edustajien kanssa siitä, että perustilatukijärjestelmä on tärkein tai viljelijän toiminnalle, vaikka olisikin äärimmäisiä sääoloja. Haluaisin myös kiittää komissiota keskusteluista, joita kävimme useissa kokouksissa tarkastuksen aikanakin. Puhumme tästä laajasti, mutta no, meillä on ehkä tiettyjä mielipideeroja suosituksissa, mutta nyt komission ja parmiten neuvosto tulee päättää, mitä se tekee sen suhteen. Kuten sanoin, tietysti valtiot palvelut täytäntöön näitä suosituksia jo, joten Ranska, Italia, niillä on selvät ehdot sillä milloin poikkeukset toimet pätevät. Eli emme näe tämän kanssa ongelmia ja myös mitä tulee hinnoitteluun, hintoihin markkinoilla, niin no, ne ovat tunnettuja, joten sen ei pitäisi olla ongelma, kun nämä toimet otetaan käyttöön. En tiedä, oliko muita kysymyksiä herra Kristoforulta, mutta jos teillä on vielä kysymyksiä, niin olen valmis vastaamaan uudestaan, jos jokin ei tullut selväksi. Kiitos. Selvä. Kollegat, onko vielä kysymyksiä tilintarkastustuomioistumille ja komissiolle? Edustaja Flanagan. No, that's, uh, uh, comprehensive. Ei, tuo oli kyllä oikein kattava, kuten aina. Voin kritisoida monia asioita Euroopan unionissa, mutta yleensä olen hyvin vaikuttunut siitä, miten tilitarkastustuomioistuin toimii. Haluaako komissio vielä sanoa jotain? Thank you, Madam Chair. Just a... Kiitoksia. Pari yleistä huomiota. Puhuin siitä, että meidän pitäisi välttää sellaiset vaikutelmat, että jotkut ratkaisut, joilla tuetaan viljelijöitä – ja vältetään häiriöitä tuolla tasossa, on se, että kaikilla olisi vakuutus. Tämä ei koskaan tule olemaan ratkaisu, ja Flanagan korosti Yhdysvaltojen tilannetta. Siellä paljon enemmän käytetään vakuutuksia, enkä puhu siitä mitenkään myönteisellä tavalla. Yksi esimerkki. Vakuutusala Yhdysvalloissa ottaa 15 prosenttia tästä tuesta, jota annetaan satotuelle Sehän on yleisin tuen muoto Yhdysvalloissa. Eli se on sille tuloa. Eli tämä palvelu ei ole ilmaista. Eli jos lähtisimme tälle tielle, eli jos meillä olisi riittävästi resursseja, niin osa tästä resursseista menisi sitten vakuutusalalle ja he olisivat siitä varmaan kovin iloisia, mutta me mieluummin ohjaamme nämä varat viljelijöille. Ja se ei tarkoita, että me tukisi tätä vaihtoehtoa, jos viljelijöitä kiinnostavat vakuutukset. Eli tässä uudistus ehdotuksessa pilarissa 2 on ehdotettu, että jäsenvaltioiden on pakko vähintäänkin antaa viljelijöille ja tuottajajärjestöille mahdollisuuden hyödyntää näitä järjestelyitä. Ja sitten Nämä erityisvakuutukset sisältävät useita vaihtoehtoja. Erityisesti Ranskassa ja Italiassa niitä on käytetty hyvin. Eli viljelijät itse vastaavat näistä, he keräävät nämä varat, hallinnoivat niitä itse. Ja erityisesti hedelmä- ja vihannesalalla tämä on ollut hyvä tapa välttää häiriöitä, jotka liittyvät tauteihin tai ilmastoon tai markkinoiden heilahduksin. Eli tätä olemme valmiita tukemaan. Ja sitten vielä näistä ylikompensaatioista. Tuomioistuin teki hyviä suosituksia tästä aiheesta. Ja on tosiaan tilanteita, jolloin pitää ryhtyä poikkeuksellisiin tukitoimiin. Ja välillä on menty vähän ehkä liian pitkälle. Ja tätä on vaikea välttää, kun toimii kriisitilanteessa. Jos ajatellaan nyt Venäjän tilannetta, niin täytyy muistaa, että Venäjä kielsi tiettyjen tuotteiden tuonnin Euroopasta. Se, sen arvo oli 5 miljardia. Tämä oli valittu ihan tahallaan, jotta se aiheuttaisi mahdollisimman paljon hallaa tämän alan toimijoille. Joten komission oli pakko toimia tässä tilanteessa ja siksi teimme niin kuin teimme. Ja kaiken kaikkiaan, varsinkin kun ajatellaan maito- ja eläintuotteita, niin meidän täytyy toimia tehokkaasti ja näin on tapahtunut. No elintarvikke- ja vihannes alalla tilanne on hiukan monimutkaisempi, mutta meidän täytyy oppia kokemuksistamme ja tähän liittyy myöskin tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja me siirrymme siihen suuntaan. Kiitos. So, ein ganz herzliches Dank. Kiitos. Näin ollen voisimme siirtyä kohtaan kuusi, mutta tilintarkastustuomioistuimen jäsen ei ole paikalla, eli pitää pitää 10 minuutin tauko vai 5 minuutin tauko. No heti kun hän tulee paikalle, jatketaan 5 minuuttia. Pitää odotella häntä. two minutes. As he just arrived. Hän juuri saapui. Olemme vähän ennakoitua nopeammin käyneet asiaa läpi listalla joten tämä on vähän haasteellista. Hallo, guten Morgen. So, dear colleagues. Arvoisat kollegat, toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenen herra Takkulan. Tänään kävin meistyslistaa läpi vähän nopeammin kuin mitä ennakoituen näin ollen. Se on ehkä haastavaa teille, mutta olemme nyt jo kohdassa kuusi esityslistalla. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 25-2019 budjettitukitietojen laatu, puutteita joissakin indikaattoreissa ja vaihtelevan suuruisten erien maksuja koskevissa tarkastuksissa. Esittelijä on Lefteris Christoforou. Annan teille puheenvuoro, jotta voitte esitellä erityiskertomuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin mukava olla taas täällä kontvalikunnassa kaksi vuotta sitten täällä viimeksi valiokunnan jäsenenä, mutta nyt sitten uudessa roolissa. Ja on hienoa esitellä, saada esitellä teille tämä erityiskertomus budjettitukitietojen laadusta. Tässä tarkastuksessa kävimme läpi, josko komissio käytti relevantteja ja luotettavia tietoja, kun se maksatti budjettitukea me tarkastelemme 24 budjettitukisopimusta kahdeksassa valtiossa. Suurimmat maksut vuonna 2017 Nämä 24 sopimusta sisälsivät 248 performanssiindikaattoria. Näistä kahdeksasta valtioista tehtiin paikan päällä tarkastuksia kolmeen niistä, Jordania, Georgiaan ja Boliviaan. Kuten näet, kertomuksen otsikosta tämä melko tekninen tarkastus, käytiin läpi luotettavuutta ja tietojen tarkkuutta eri asiakirjoissa. Tässä tarkastuksessa me emme arvioineet, josko budjetti tuki, tuki uudistuksia näissä valtioissa, joten mitä kertomuksissa huomattiin pähkinänkuoressa, indikaattorit ja tarkastustyö – Ensin puhun indikaattorista, toiseksi puhun komission tarkastustyöstä, mitä tulee indikaattoreihin. Ensimmäinen myönteinen asia oli se, että indikaattorit olivat huomioituna kumppanimaiden strategioissa ja prioriteetissa, mutta valitettavasti 87 prosenttia niistä oli prosessi tai prosessiindikaattoreita muun muassa. Toisin sanoen ne keskittyivät vain lyhyen aikavälin toimiin. Vain 13 prosenttia indikaattoreista liittyi vaikutusindikaattoreihin muun muassa. Eli niissä mitattiin pitemmän aikavälin tuloksia. Lisäksi indikaattoreilla pitää olla spesifejä, niillä pitää olla kvantifioitava tavoite ja jos siis mahdollista niillä pitää olla myös luotettava lähtökohta ja tämmöinen perustaso. Muuten ei ole mahdollista objektiivisesti mitata saavutettua edistystä kumppanimaissa ennen kuin maksatetaan nämä maksuerät. Kolmas osa indikaattorista ei saa sitä, että tuloksia voitaisiin mitata objektiivisesti. Esimerkiksi kaksi 79 prosenttia indikaattoreista ei ollut tarpeeksi spesifejä, ei ollut selkeitä tavoitteita, käytettiin melko epämääräisiä sanoja, kuten parantaa, improve tai fokuksen lisääminen, increase focus, sitten on ongelmia myös perustasojen kanssa niissä indikaattoreissa, joissa perustasoja tarvittiin. Esimerkiksi jos haluttiin mitata 10 prosentin lisäystä, säteltiin tuen vastaanottaneissa huomattiin 41 prosentissa tapauksista perustaso puuttui kokonaan tai se oli vanhentunut tai vääränlainen. Kolmanneksi tarkastelimme myös, josko indikaattorit antoivat kannustimia jäsen kumppanimaille, jotta he edistyisivät uudistuksissaan. Tässä oli paljon indikaattoreja, joiden tavoite meni oikein tasapainoon, kunnianhimoa ja saavutettavissa olevia tavoitteita ja oli muutama esimerkki, jossa tavoitteet olivat liian helposti saavutettavissa. Ne liittyy, ja niissä oli vääräinen perustaso. Löysimme tapauksen Ruandassa, jossa uusiutuvien lähteiden lomasähkö laski, mutta komissio edelleenkin maksatti näistä vaihtelevansuuruisista eristä. Rova puheenjohtaja, sen esitellään nyt löydöksiä liittyen toiseen osaan tarkastustamme. Komission tarkastustyö, kun maksetaan näitä eriä. Lähtökohta maksatuksille on pyyntö kumppanimaalta ja tietoja tulee siis näiden valtioiden omista järjestelmistä. Nuo järjestelmät ovat näin on tiedon ensisijainen lähde maksatuspäätöksille. Ei ole yllätys, että kullakin valtiolla oli omat metodinsa käytössään, kun kerättiin, analysoitiin ja käytettiin tietoja. Ja kun ajateltiin niin kapasiteettia tehdä tätä kaikkea näin ollen, ennen kuin tukioperaatio alkoi, komission pitää arvioida – järjestelmä, jotta indikaattori voi myöhemmin käyttää sitten vaihtelusuusten erien maksamiseen. Komissio arvioi juuri näitä elementtejä, mutta komissio veti johtopäätökset tietojen laadusta – mitä tulee sitten tieteen luotettavuuden tarkistamiseen. Yleisesti hommasimme, että komissio ei aina tehnyt tarkistustyötä tarpeeksi syvällisesti. Huomasimme eri tarkastamisproseduureja. Osa niistä ei tarvo, tarvinnut tarvittavia vakuutuksia jatkomaksatuksen kannalta. Kuudessa sopimuksessa komissio sai maksatuspyynnön kumppanimaalta asiakirjojen kerran, mutta se ei tarkistanut käytettyjä tietoja. Tämä johtuu miten siitä, että eu vatuskunta oli riippuvainen kumppanimaan tiedosta täysin tai se oli riippuvainen ulkoisten asiantuntijoiden työstä, eikä, mit, eikä tietoja tarkistettu mitenkään komissiossa itsessään. Jos ajatellaan kokonaisarvoa, joka on 234 miljoonaa euroa vaihtelmasuuruisia eriä, no totesimme, että kumppani maiden tarjoamat tiedot eivät perustelleet 13,3 eh, miljoonan euron maksatustan lisäksi. Huomasimme, että komissio maksoi 3,4 miljoonaa euroa kahdelle valtiolle perustuen indikaattoreihin, jotka liittyvät eh, vääränlaisiin pohjatasoihin. No tietysti tavoitteisiin oli päästy, mutta edistystä ei ollut tapahtunut, mitä tulla osa-alueella puheenjohtaja yhteenvetona sanoisin, että kolmasosassa indikaattoreita relevanssi oli heikentynyt muotoilun takia ja tuloksia ei voitu mitata objektiivisesti – Komissio arvioi näitä vaihtoehtoisia eriä, mutta ei aina luotettavalla tavalla, mikä johti sitten siihen, että tiettyjä eriä maksettiin perusteetta. Lopuksi haluaisin kiittää komissiota, kun se on hyväksynyt kaikki suosituksemme. Kiitos erinomaisesta yhteistyöstä tarkastuksen aikana. Muchas gracias, señor Takula. Kiitoksia esittelijä. Haluaisitko käyttää puheenvuoron nyt vai annammeko komissiolle ensin puheenvuoron? Eli komissio saa ensimmäisen puheenvuoron. Eli Natali Brahat komissiosta, alkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, tilintarkastustoimiston jäsenet. Kuten tilintarkastustuomioistuimen edustaja totesi, kertomus pohjautuu tuloksiin. Eli komissio tekee työtä kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että on käytetty oikeita kriteereitä, kun ajatellaan näiden kumppanimaiden suunnitelmia. Kyse on hankkeista ja tietojen keräämisestä – Eli meillä on hankkeita ja jatkamme niiden valvomista. Komissio pitää hyvänä tätä tilintarkastustoimistoimen kertomusta, joka on valmisteltu hyvin rakentavassa hengessä. Komissio hyväksyi kaikki suositukset. Niistä on hyötyä, kun parannamme näiden hankkeiden laatimista ja täytäntöönpanoa. Ja kyse on budjettituesta tuleville vuosille. Eli indikaattorit olivat johdonmukaisia kumppanimaiden strategioita silmällä pitäen. Ja tämä on selkeä viesti tämän yhteistyön tehokkuudesta ja näin saadaan kestäviä tuloksia. Komissio on luonut näitä indikaattoreita kumppanimaiden kanssa. Ne ovat osa näiden maiden alakohtaisia strategioita. Ja tavoitteena on vahvistaa järjestelmiä ja instituutioiden kapasiteetteja kumppanimaissa. Kyse on myöskin tietojen luotettavuudesta. Ja komissio panee merkille, että suuri osa indikaattoreista – olivat kannustavia ja niiden avulla pystyttiin kunnolla arvioimaan tuloksia. Teksti on tasapainoinen ja siinä on korostettu, että meidän pitää tietyissä tapauksissa parantaa indikaattoreita ja tavoitteita. Komissio tukee kumppanimaita auttamaan tuloksien tarkastamisessa ja kapasiteetin vahvistamisessa. Näin saadaan hyviä tilastollisia ja hallinnollisia tietoja. Ja pyrimme varvomaan sitä, että nämä suoritusindikaattorit on laadittu oikealla tavalla. Ja kun arvioidaan näitä indikaattoreita, niin meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kumppanimaiden kapasiteetti tuottaa luotettavaa tietoa. Ja sitten kun ajatellaan tuen kestävyyttä, pitää vahvistaa kumppanimaiden kapasiteettia, luoda näitä luotettavia tietoja, ei pelkästään budjettitukea varten, vaan myöskin kun valvotaan sitä, miten julkista politiikkaa on pantu täytäntöön. Eli komissio katsoo, että tilintarkastustoimistoimen lähestymistapa on ollut hyvin rakentava ja tämä kertomus on erittäin hyödyllinen, jotta voidaan parantaa budjettitukiohjelmia ja vahvistaa kumppanimaiden kapasiteetteja luoda luotettavia tilastollisia ja hallinnollisia tietoja. Ja sitten tämä budjettitukiväline – Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 35 2016 liittyy budjettituen hyödyntämiseen, jotta voidaan toimia saaren eteläpuolisissa maissa. Ja komissio on täysimittaisesti pannut täytäntöön kaikki suositukset Addis Abeban toimintasuunnitelman mukaisesti, joka liittyy kehitysyhteistyöhön – erityisesti budjettitukiohjelmissa. Ja sitten uusi kertomus, joka liittyy tuloksiin, ja se hiljattain esiteltiin DEVE-valiokunnassa joulukuussa, ja KONT ja AFET-valiokunnat olivat siellä myöskin mukana. Ja tulokset osoittavat, että olemme saaneet hyvää palautusta, palautetta, ja olemme olleet mukana vaikuttamassa näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kiitoksia. Muchas gracias. Pasamos. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä Kristoforu, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin vain todeta, että olen hyvin iloinen siitä, miten myönteisellä tapaa komissio suhtautuu tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin, koska tämä mielestäni luo yhteistyön henkeä, joka on kovin hyödyllistä, kun pyritään aukkojen tukkimiseen silloin, kun tällaisia aukeita tai puutteita on löytynyt. Kiittäisin tilintarkastustuomioistuinta. Hannu Takkolaa, joka vastaa tästä erityiskertomuksesta. Haluaisin kiittää häntä hänen esittämistään kommenteista. Tämä on hyvin tärkeää työtä, koska nämä määrät ovat niin suuria. Kyse on kumppanimaistamme ja kyse on budjettituesta – jota on katsottava pitkällä aikavälillä. Totta kai tiedämme sen, että Euroopan unionilla on omat harkintansa tässä, kun kyse on siitä, miten veronmaksajiemme varoja käytetään. Ja olemme tietenkin kehitysyhteistyössä maailman suurin lahjoittajataho. Mutta meidän on toimittava täsmällisesti. Emme halua tietenkään, että varojamme tuhlataan. Lisäksi tietenkin käännämme katsemme kumppanuusmaihimme nähdäksemme, miten varoja käytetään, joita on budjettitukena annettu. Me emme halua nähdä siellä korruptiota tai sitä, että varoja on väärinkäytetty eikä vain käytetty. Yksi hankalista kysymyksistä on se, että kolmannes näistä indikaattoreista ilmeisesti ei anna objektiivisia tuloksia, jotka olisivat mitattavissa. Ja todella arvostan, että tilintarkastustuomioistuimen edustaja otti tämän asian esiin ja totesi myös, että komissio ei aina vetänyt johtopäätöksiä niistä tiedoista, joita oli tarjolla. Yksi suurista ongelmista tässä oli tavallaan sen perusarvon arvioiminen, joka otettiin käyttöön. No se on tietenkin ongelmallista, koska sen jälkeen kaikki muukin vääristyy. Puhuttiin siitä, että yksi kolmasosa indikaattoreista ei toiminut kunnolla. Jos indikaattorit eivät kerro kvantifioitavalla tapaa tietoja, niin näiden indikaattoreiden käyttö pitäisi oikeastaan lopettaa. Jos katsotaan kaiken kaikkiaan, 87 prosenttia ja 13 prosenttia, eli ainoastaan 13 prosentissa tapauksista saatiin sellaisia tuloksia, joita todella tarvitsisimme. Eli miten voidaan taata että veronmaksajien varat käytetään tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. No, tärkeää on ymmärtää, että nämä vastaanottavat maat tarvitsevat varmasti jokaisen euron, mutta varmasti voidaan ymmärtää tilintarkastustuomioistuimen huoli. Ennen kuin mitään varoja maksetaan, komission pitäisi huolehtia siitä, että sillä on tarvittavat tiedot, tarvittavat luvut toimen taustalla, koska muuten joudutaan kyllä sellaiseen tilanteeseen, että varoja ei käytetä tehokkaasti, jos ei tällaisia kunnollisia valmisteluita tehdä ennalta. Totta kai tässä on löydettävä tasapaino. Ei haluta kaksinkertaista tai kolminkertaista tarkastusten tasoa tietenkään ennen kuin mitään maksuja voidaan tehdä, mutta kumppanuusmaat saavat näin budjettitukea meiltä ja on aina tärkeä kysymys ajatella oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksien kunnioittamiskysymyksiä. Tämän itsessään pitäisi olla jo perustavanlaatu oleva indikaattori – näiden maiden on todella selvittävä siitä testistä, jossa katsotaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Hyvin kiinnostavaa työtä kaiken kaikkiaan. Tilintarkastustuomioistuimen ja Nutakkulan suosituksiin tulisi komission tietenkin vastata myönteisesti ja toivon, että tilanne paranee merkittävästi tämän jälkeen. Kiitos. Muchas gracias, señor Kiitoksia. Jos Takkulalla on vielä jotain kommentteja, niin saatte puheenvuoron. Sí, adelante. Yeah, thank you. Kiitos. Puheenjohtaja pitää sanoa, että pidin kovasti siitä, mitä edustaja Kristoforu sanoi. Samalla aaltopitulle ollaan, eli hieno kuulla. Täytyy sanoa, että tämä tarkoituksen lähtökohta on se, että jos budjettitukea käytetään, niin kaksi asiaa ovat äärimmäisen tärkeitä. Ensinnäkin kunnolliset indikaattorit ja toiseksi kunnolliset tarkastukset ennen kuin budjettitukimaksatuksia suoritetaan. Ja se on juuri se, mitä esitteli ja korosti ja minusta haluaisin korostaa tätä vielä kerran, kuten jo sanoin, on erittäin tyytyväinen siitä, että komissio otti tämän huomioon ja hyväksyy kaikki suosituksemme. Odotan innolla jatkossa sitä, että jos ja kun komissio jatkaa vielä tuen käyttämistä tuen muotona, että nämä asiat tehdään kunnolla. Kiitos paljon. Budjettituki on aina ollut yksi lempi tutkimuskysymyksistäni, mutta tilintarkastustuomioistuimen myötä tämä on vielä jonkin verran kehittynyt, vaikkei olekaan aina täydellistä. No budjetti tuki aikaisemmassa vuodessa oli toisenlaista. Siinä hankkeita ei tunnettu. Tämä on ohi. Kiitos kovasti puheenvuorosta. Tulemme jatkossakin käsittelemään aihetta, koska kolmansissa siis maissa tämä on monimutkainen aihe. Kun halutaan antaa rahaa budjettiin, niin sitten vielä tuon valvominen, että mitä tapahtuu tosiasiassa sen suhteen. No, meidän arvomme ja tapamme suhtautua demokratiaan ja yhteiskuntaan, ne eivät ole välttämättä samat muualla, mutta kiitos tarkoista puheenvuoroista ja arvioista. Nyt pidämme kolmen minuutin tauon, kunnes sitten menemme seuraavan aiheeseen, koska sanoimme kollegoille, että aloitamme yhdeltä toista seuraavan aiheen käsittelyn, joka on petoksellinen EU-varojen käyttö, jonka takana on järjestäytynyt rikollisuus. Italiassa en haluaisi aloittaa ennen kuin kollegat ovat paikalla, joten viiden minuutin tauko. Ehkä joku haluaa vielä käydä hakemassa kupposen kahvia. Ja jatkamme sitten heti 11 jälkeen. So, liebe Kolleginnen und No niin, kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän poistumaan tai jäämään saliin, kuten haluatte. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan estyslistalla. Kohta seitsemän. EUn maatalousrahoitukseen Italiassa liittyviä petosväitteitä koskevien äskettäisten lehdistöraporttien seuranta – medioissa on raportoitunut tänään. Tämä oli politikossa. Äskettäin oli nuo mafittiset maatalouspetokset, jotka 94 petetyksen Italiassa. Tästä on keskusteltu komission ja Olafin, tai tästä keskustellaan nyt tänään komission ja Olafin kanssa. Haluamme saada lisää tietoja näistä tapauksista. Luin tuon artikkelin politikossa ja tämä, jos se nyt lukee, niin tämä on hyvin vakava tapaus, koska järjestäytynyt rikollisuus on näköjään painostanut tavallisia ihmisiä, etteivät he voi osallistua tarjouskilpailuihin, koska tietyt nimet ovat esillä, niin sitten kukaan ei mitään toiveita enää voi esittää, koska mafia tappaa nuo ihmiset tai satuttaa heidän perheenjäseniä. Eli varjoja käytetään väärin. Sana paljon EU-varoja maatalousrahastoista rikollisiin tarkoitusperiin. Meitä kiinnostaa siis kovasti tämä asia. Haluamme lisää tietoja. Ehkä komissio edustaja voi auttaa meitä saamaan lisää tietoja tai Olaf on jo tässä mukana. Haluaisimme tietää lisää, minkä tyyppisiin toimenpiteisiin komissio on tarttunut. Olemme kiitollisia siitä, että Katariina on täällä. Terveisiä Guardia Finansalle, koska he ovat tehneet loistavaa työtä. Se ei ole helppoa työtä, hyvin vaarallista työtä. Heidän pitää tehdä, kuten tiedämme, joten halusin antaa puheenvuoron ensinnäkin Rova Borsmanille. Hän on suosikki kumppaniimme ollut täällä viime kokouksissa. In the meantime, I have a new Kiitos puheenjohtaja. Nyt meillä on uusi mikrofonikin tässä. Anteeksi, yllättyin hiukan, kun ajattelin, että Olaf saisi ensin puheenvuoron, kun puhumme petostapauksesta. Yeah. Jos haluatte antaa puheenvuoron ensin Olafille, selvä. Ei haittaa, olemme joustavia. Thank you very much, Chair. And, uh, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan näitä tapahtumia, joista kaikki olemme lukeneet mediasta, niin Olaf ei tätä tapausta tutkinut. Mutta tämä on osa laajempaa raportointia tapauksista, joita olemme seuranneet. Ja kuten tiedätte, Olaf on tehnyt työtä, yhteistyötä monta kertaa Italian viranomaisten kanssa, erityisesti rahoitusalan valvontaviranomaisen kanssa. Ja minäkin haluaisin onnitella heitä ja Italiassahan tietysti vielä mafia-asioita käsittelevä syyttäjä. Varmaan muistatte, että Olaf raportoi samantyyppisistä tapauksista aikaisemmin ja haluaisin esittää teille sen, mikä meistä vaikuttaa luonnolliselta kehitykseltä petosalalla. Maatalousmaksut, niin kuin kaikki varat, ovat houkuttelevia petoksen tekijöille. Ja erityisesti, koska tämä on riskitöntä rahaa, eli tästä rikolliset pitävät. Ajan mittaan on nähty, miten tämä pelottelu ja väkivalta on otettu käyttöön ja uskomme, että tämä liittyy siihen, että EU-tuet tällä hetkellä liittyvät maan omistajuuteen. Se nyt sinänsä ei ole mikään huono asia. Meillä aikaisemmin oli paljon tapauksia, joissa tuet liittyivät maataloustuotantoon, ja se oli itse asiassa vielä pahempi petosten kannalta. Eli nyt täytyy tarkastella, mitä voimme tehdä, ja tästä varmaan haluatte tänään keskustella. Eli miten voidaan varmistaa, että suojelemme EUn budjettia tällaisilta petoksilta ja näiltä rikollisilta. Merkit, joita olemme saaneet, ovat rohkaisevia. Emme tietenkään ole iloisia näistä petoksista, mutta tämä on terve merkki, tämä tutkimus. Eli Italian viranomaiset ovat havainneet nämä petokset ja niitä on torjuttu nyt hyvin tehokkaasti. Eli järjestelmä toimii. No, tämä asia nyt tähän pääty. Tämä on jatkuvaa kamppailua. Rikolliset ovat hyvin luovia henkilöitä. He hyvin nopeasti hyödyntävät kaikkia mahdollisuuksia – ja jotta voidaan varmistaa, että teemme parhaamme järjestelmänä ja jotta voidaan varmistaa, ettei mitään heikkouksia ole. Kuten sanoin, me olemme tehneet läheistä yhteistyötä tietysti Agri-pääosaston kollegoiden kanssa, mutta myöskin Italian poliisiviranomaisten ja oikeuslaitoksen kanssa. Me jaamme keskenämme kaikki tärkeät tiedot. Ja tätä kautta saadaan hyviä tuloksia. No ehkä nyt päätän tähän ja jos teillä on sitten kysymyksiä liittyen kaikkiin tapauksiin, joita olemme tutkineet, niin Lopuksi vielä haluaisin kiinnittää huomioon vanhaan tapaukseen, josta raportoimme vuonna 2017. Bonifica-tapaus. Se nyt ei ollut samanlainen kuin tämä, mutta tästä vain näkyy, miten petokset ovat kehittyneet ajan mittaan. Eli aikaisemmin oli näitä olemattomia viljelijöitä, eli tukia maksettiin maa-alueille, jotka olivat vaikka lentokentillä. Eli järjestelmää on nyt parannettu huomattavasti. Kiitos myöskin Olafin ja komission tekemän työn. Olemme noudattaneet suosituksia, mutta nyt ei enää niinkään yritetä saada jo tukia tietyille maille, joiden omistaja on kuollut tai jos tämä maalla on vaikka osa lentokenttää. Ja nyt on siirrytty väkivaltaan ja pelotteluun, eli tällaisen klassisempaan mafiatoimintaan. Se on ilmiö, jota pitää torjua rikosoikeudellisin keinoin. Ja odottelemme sitten yhteistyötä Euroopan syyttäjäviranomaisen kanssa sitten, kun se aloittaa toimintansa. Eli päätän tähän, ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Sitten Rova Borsman, sitten Katerina Kinici on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puhua Olafin jälkeen. Minäkin haluaisin kiitellä Cardi ja Italian viranomaisia kaiken kaikkiaan siitä, että tämä tapaus on nyt tullut esiin. Mitä se tapauksen tulee? En voi väittää, että komissiolla olisi paljon tietoa, kun tämä on Italiassa käynnissä oleva rikostutkinta. Olaf kuulisi tästä ensin, mutta me valvoisimme, seurasimme tietenkin edistystä ja pyrkisimme huolehtimaan siitä, että yrittää saada perittyä takaisin väärin perustein maksetut tuet näissä tapauksissa. Lisäksi on tärkeää, kuten Olafin kollega sanoi, nähdä, että tässä ei välttämättä ole niin, että ihmiset ovat saaneet maata keinoin, jotka eivät ole hyväksyttäviä, että olisi rikottu yhteisen maatalouspolitiikan periaatteita. Satelliittitietojen pohjalta näemme, onko maata viljelty tai ei, nähdään onko se heidän käytössä, mutta tässä nähdään, että tämä maa on sinänsä hankittu keinoin, jota ei voida hyväksyä. Vaikeampi on sanoa tässä siis, että yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä olisi rikottu, mutta sääntöjä on rikottu. Se on ihan selvää. Menettelytavat eivät ole tässä kohdallaan ja katsottaisiin sitten, mitä rikostutkinnassa tapahtuu Italiassa. Mitä aikaisempiin tapauksiin tulee? Elbiankin viittasikin näihin tapauksiin joihin liittyi myös maksuviranomainen, joka on vastuussa myös Sisiliasta. Konkreettisiin toimiin on lähdetty, jotta toimivaltainen viranomainen Italiassa keskeyttäisi tämän vaksuviranomaisen toiminnan. Siellä poistettaisiin tehtävistä ne henkilöt, jotka eivät ole toimineet luotettavasti ja sitten otettiin käyttöön uudet valvontasäännöt. Agrippa-osasto on seurannut tätä kehitystä. Unifikan tapaukseen liittyi takaisin perintää ja oikaisut on nyt hoidettu niin, että varat on saatu takaisin eu budjettiin. Jos katsotaan oikaisuilla parin kolmen viime vuoden ajalta, niin nähdään Italian osalta paljon tällaisia oikaisuja, koska kaikki velka, joka liittyy näihin oikeustapauksiin, on hoidettu nyt oikaisujen kautta. Komissio sanoi, että velkoja oli peritty takaisin eikä rekisteröity kunnolla Italian järjestelmässä. Nyt on käyty läpi kaikki nämä tapaukset, Bonifica-tapaus myös on katsottu, mitä olisi pitänyt saada takaisin perittyä. Ja rajoitusoikaisut on tehty näissä tapauksissa, mutta tämä tapaus, joka on politikossa tänään, sen osalta pitää odottaa Italian viranomaisten tutkinnan tuloksia. Lopuksi haluaisin vain todeta vielä kerran että ei tämä mikään hyvä esimerkki ole sinänsä, mutta on aina hyvä, jos voidaan nähdä, että kansalliset viranomaiset lähtevät toimiin tällaisten mahdollisten petostapausten osalta ja seuraamme tätä tietenkin tarkkaan. Kiitos. Uskoisin, että tässä on aika paljon kysymyksiä, joten Katerina ensin. Haluaisin sitten itse jatkaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Olafin edustajaa ja komission edustajaa. Ja myöskin haluaisin kiittää heitä siitä, mitä he sanoivat oman maani poliisin toiminnasta. Ja nyt kun on tehty hyvää yhteistyötä, niin tuli esiin tämä vakava petostapaus, kun ajatellaan maatalousrahoitusta. Tämä Sisiliassa toteutettu prosessi. Mukanahan oli mafia-asioista vastaava syyttäjät ja karibinierit ja valtion varaministeriö. Ja toiminta johti moniin pidätyksiin ja tietyt yritykset on asettu nyt pannaan ja on nyt tarkasteltu tiettyjä käyttötilejä, jolle on, jolle on tallennettu yli 5,5 miljoonaa euroa, joka on tämän petoksen arvo. Ja haluaisin kiittää nyt Olafin ja komission edustajia. Tässä on tehty tiivistä työtä. Ja valtiovarainministeri ja rahoitusasioihin erikoistuneet poliisijoukot. Eli tällä alalla on tehty useita tutkimuksia. Tällä tavalla torjutaan rahanpesua ja esimerkiksi terrorismin rahoitusta. Ikävä kyllä järjestäytynyt rikollisuus tällä hetkellä toimii mafiatyyppisellä tavalla – ja se toimii Euroopassa, eikä ikävä kyllä pelkästään Italiassa, ei pelkästään Sisiliassa, vaan muuallakin. Järjestäytynyt rikollisuus, kuten on tullut esille näissä puheenvuoroissa, niin tähän liittyy se, että petoksia on yhä enemmän rahoitusalalla. No, en ole koskaan puhunut omasta elämästäni, mutta monet teistä tietävät, monta vuotta olin tuomari. Isäni oli myöskin tuomari, mutta hänet tapettiin vuonna 1983. Mafia tappoi hänet, koska hän oli ymmärtänyt, kuinka kattavaa mafiatoiminta oli. Ja hän oli nähnyt, miten mafiarikollisuus vaikuttaa aloilla ja aiheuttaa vahinkoa. Ja hän jo näki, että rikolliset alkoivat kiinnostua myöskin rahoitusalasta. Eli tämä, mitä nyt on tapahtunut, on osoitus tästä tendenssistä järjestäytyneen rikollisuuden alalla. Eli se siirtyy aina sinne, missä on rahaa. Oli kyse sit, esimerkiksi kyse on rahanpesusta ja sitten näitä rahoja sijoitetaan muihin maihin ja rahoitetaan tätä kautta uusia rikollisia toimia. Mielestäni Italia jälleen kerran on osoittanut, millä tavalla voidaan ottaa esiin näitä rahoituspetoksia. Tämä osoitti, että meillä on hyvää lainsäädäntöä ja meillä on nyt, no, nyt on 40 vuotta lähes kulunut isäni kuolemasta ja me käsittelemme edelleen näitä asioita ja nyt olemme hiukan kypsyneet näissä asioissa. Meillä on hyvää lainsäädäntöä, meillä on oikeudenmukaisuutta ja poliisi pystyy nyt tekemään tutkimuksia ja esittämään hyviä käytänteitä Euroopan tasolla. Meillä on järjestelmä, jonka kautta pystymme käsittelemään näitä asioita ja ottamaan esille näitä petoksia, koska ensimmäinen ongelma on se, että petokset on usein hyvin peitetty. Eli tämä tutkimus nyt onnistui, mutta meillä on myöskin säädöksiä, jotka ovat hyvin merkittäviä, kun ajatellaan tätä työtä, jota on jo tehty. No, viime viikolla syyttäjä Gafiaro de Rau oli täällä yhdessä tapahtumassa, ja hän halusi korostaa sitä, miten kaikissa jäsenvaltioissa järjestäytynyt rikollisuus on mukana korruptiossa ja mafiatoiminnassa pelottelussa, josta Olafinkin edustaja puhui, uhkailu, väkivalta ja vielä kerran tämä korruptio. Tähän liittyy petokset, eurooppalaisten varojen väärinkäyttö, rahanpesu. Ja tämä sitten heikentää EUn talousetuja ja tämä vaikuttaa vapaaseen kilpailuun ja taloudelliseen toimintoon. Ja sitten yritykset voivat sitten lopettaa toimintansa tällaisen pelottelun takia. Ja syyttäjä totesi, että meidän täytyy uudistaa lainsäädäntöä Euroopan tasolla. Ja toistan vielä, mitä hän sanoi. Hän sanoi hyvin selkeästi ja suoraan ja hyvin terävällä tavalla – että jos me emme nyt toimi järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja mafiaa vastaan, niin silloin nämä rikollisjärjestöt voivat hyötyä talousjärjestelmästä, jossa ihmiset eivät ole vapaita, vaan orjia. Eli tämä osoittaa, kuinka tärkeää meidän täytyy kaikilla tavoilla torjua rikollista toimintaa, joka vaikuttaa talouteen ja jäsenvaltioiden rahoitukseen ja koko unioniin. Parlamentin päätöslauselma vuodelta 2017 otti esiin, siis näitähän asioita on tullut esiin laajemmallakin, laajemmassakin mittakaavassa, mutta tässä on todettu, että Italia ja jäsenvaltiot, jotka toimivat tällä alalla – Eli kun havaitaan näitä säännönvastaisuuksia, erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Ja päätösasemassa on korostettu, että komission tulee jatkaa jäsenvaltioiden tukemista, jotta voidaan parantaa tämän valvonnan laatua ja määrää. Ja meidän pitää jakaa hyviä käytänteitä, mitä tulee petosten torjuntaan, ja uskon, että Italiasta voidaan jakaa näitä hyviä käytänteitä. Tämä operaatio, jossa tulivat nämä petokset esille, niin se on tulosta kokemuksesta ja yhteistyöstä maassa, jossa ikävä kyllä on ollut hyvin paljon järjestäytynyttä rikollisuutta hyvin dramaattisessa ja väkivaltaisessa muodossa, varsinkin 70- ja luvuilla. Mutta me edelleen pyrimme lainsäädännön kautta löytämään erilaisia tapoja torjua mafian toimintaa, joka toimii yhä enemmän myöskin rahoitusalalla. Eli meidän pitää myöskin Euroopan tasolla lisätä valvontaa. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja komission edustajahan jo puhui tietyistä aloitteista. Täytyy varmistaa, että Euroopan syyttäjäviranomainen aloittaa toimintansa aikataulussa ja että se pystyy sitten toimimaan ja saa käyttöönsä kaikki tarvittavat resurssit. Meidän täytyy harjoittaa tietojenvaihtoa ja vahvistaa sitä. Meidän pitää ehdottaa hyviä käytänteitä. Eli Euroopan tasolla meidän pitää puhua järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta ja mafioiden torjunnasta. No niin, päätän nyt tähän. Ja puheenjohtaja, hänellähän oli sama ajatus kuin minulla, eli haluaisin ehdottaa valiokunnalle, eli sanotaan nyt ihan muodollisesti, eli matka Italiaan, jotta voisimme nähdä, mikä on maamme tilanne ja voisimme sitten tavata esimerkiksi mafia-asioista vastaavan syyttäjän ja talousrikoksiin erikoistuneen poliisiyksikön. Tällä tavalla voisimme olla suorassa yhteydessä ja vahvistaa yhteyksiä eurooppalaisiin järjestöihin. Italiassa on ollut hyvin dramaattisia tilanteita, mutta se kuitenkin kaikilla aloilla jatkaa rikollisuuden torjuntaa. Eli meidän täytyy vain jatkaa tämän tuen antamista. Ja meidän pitää vahvistaa näitä yhteyksiä kaikilla tasoilla jotta voimme torjua tämän tyyppisiä petoksia. Kyse ei ole yhteisestä maatalouspolitiikasta, joka edistäisi näitä petoksia, mutta järjestäytynyt rikollisuus toimii nyt mafian tavoin. Ja se nyt toimii ikävä kyllä hyvin usein kaikilla aloilla ja erityisesti siellä, missä on rahaa. Eli meidän täytyy nyt tehdä yhteistyötä, jotta voimme torjua tämän tyyppisiä ilmiöitä. Eli kiitoksia. Ja pyytäisin, että lähtisimme Italiaan ja olisimme suorassa yhteydessä järjestöihin, jotka pyrkivät vahvistamaan tilannetta kaikilla aloilla ja erityisesti eurooppalaisen rahoituksen alalla. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitos paljon Katerina. Minulla on muutama kysymys. Ja alan tällä eilisen otsakkeen niin sitaatin myötä, joka tuli Gerardo Pasquale Angelo Santolta, ROSn johtaja, hän on tässä poliisiyksikössä, joka torjui terrorismia. Hän sanoi, että he ovat löytäneet eh, uusia toimintatapoja, jotka tuovat rahaa ilman riskejä, hän sanoi poliitikkoon. Ja sitten hän sanoi, että he jatkavat klassista rikollistoimintaa, kuten kiristämistä ja huumeeritoimintaa, mutta pääosin toiminta on se, että ö, eh, otetaan EU-petoksellisesta rahaa. Se on palkitsevampaa, mutta vähemmän riskipitoista. No tämä on siis vain alustuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää käsitellä nämä aiheita, jotka lähtevät liikkeelle Slovakiasta. No Italian kohdalla tästä on puhuttu paljon, mutta tässä on kyse myös varoista. Kuuluuko se sitten valtiolle vai kenelle tämä maatilkku kuuluu ylipäänsä? Toiseksi nämä tarjouskilpailut, no niihin on koostunut petoksesta toimintaa, että kun tunnettujen mafia perheiden nimi oli esillä, niin kukaan ei enää uskaltanut osallistua tällaisiin tarjouskilpailuihin, koska ei halua tulla ammutuksi tai kärsiä muuten. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää myös pohtia tätä tapaa järjestää tarjouskilpailuja. Miksei valtio toimi tässä toisin? Miksi on tämän tyyppisiä tarjouskilpailuja, joissa kun on tietty nimi mukana, niin ei kannata mennä ollenkaan itse siihen, koska haluaa jäädä henkiin. No, tämä on hankalaa Eli tässä on kyse omaisuuskysymyksistä. Ja siitä, että EU ei näe, että kenen omaisuudesta on kyse. Ja sitten pohdin tätä kysymystä, niin kuin sanoi, että tässä on saatu aikaan huomattavia voittoja, koska – Tässä ei ole tarvittu työstä ollenkaan tuota palstaa, mitä tämä on minimaalinen. Se on minimaalinen, vaan jos käytetään orityövoimaa tai jos pakolaisille ei makseta ja työtä tehdään pimeästi, niin kuin toisessa raportissa kerran sanottiin, että pellolla käytetään pakolaisia ilmaiseksi ja jossa sitten väärinkäytöksiä esiintyy valtavasti, mutta minua kiinnostaisi myös, että näemmekö, miten näitä maapalstoja on käytetty, koska pitää varmistaa, että YMP-säännöissä on pitäydytty. Se kiinnostaisi minua, koska miten muuten nämä hehtaarikohtaiset voivat olla näin korkealla, koska meillä on tästä kyllä laskelmia, kun tietyt kriteerit on täytetty. Ja tästä nämä hehtaari kohtaismaksut tulevat. Ja viljelijöiden pitää nämä tietyt tehdä täyttää, mutta mafiosojen ilmeisesti ei, mutta tällä ei ole vielä selvää metodia ja pohdinkin näitä asioita, vaan tiedän, että me tätä voi tänään työstää kattavasti. No, mutta kun nyt Slovakiassa oli tällaisia tapauksia, Italiassa myös, niin huomaan kyllä, että tässä painostustoiminnalla on oma roolinsa. Ja Tsekin tasavallassakin varmasti käsittämään näitä asioita. Miten voitaisiin yhdessä sopia näistä toimenpiteistä, jotta nämä, tämä uusi ilmiö sitä varmaan suitsen. No se on jollakin tavalla klassinen, mutta ei niin klassinen, että sitä ottaisiin tässä muodossa nähty maataloudessa. Tämä on melko laaja ilmiö, joka tässä esiintyy ja minusta tuntuu, että mukaan tämä ei tule pysymään ainoana tapauksena. Muilla alueilla asiat tutkitaan myös ja tietoja on. Näin ollen nämä kysymykset kiinnostaisivat minua. No entäpä jos menisimme taas Sisiliaan tai Kalabriaan? No miksikäs ei, koska väestö on taas joutunut kärsimään siellä tästä ilmiöstä ja he tarvitsevat tukeamme selkeästi. No tästä pitää puhua koordinaattoreiden kanssa, mutta siinäpä minun ensimmäiset kysymykseni ja sitten edustaja Olivier Chastel. Teillä oli kysymyksiä ja kommentteja. Merci, madame la présidente. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää sekä Olafia että agri osastoa komissiosta näistä selityksistä kyseen käynnissä olevasta rikostutkinnasta, eli on nyt vaikea tietää ihan tarkkaan, mitä tässä on tapahtunut. Kiitos myös kollegalle Kenichille. Voimme tukea kaikkea, mitä sanoitte. Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, mitä puheenjohtaja sanoi. Eli kun ajatellaan näitä Italian viranomaisten löydöksiä, niin nämä käytetyt ovat paljon yleisempiä kuin kuvitellaan. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia ja aika törkeitä, mutta erittäin tehokkaita, erittäin kannattavia ja meidän täytyy tähän nyt puuttua. Ja kahdessakin mielessä. Ensinnäkin Italian tutkijat ovat sitten osoittaneet sormella – että ja tämän olisi pitänyt tulla esille aikaisemmin. Kun ajatellaan kaikkea valvontaa, jota on näiden tukien ja maksujen osalta, miten on mahdollista, että tällainen mafiatoiminta kuitenkin onnistuu kaikista näistä toimista huolimatta. Eli minä olen kyllä aika yllättynyt, kun huomataan, että tällainen järjestö näin laajalla tavalla on pystynyt toimimaan huomaamatta. Eli meidän pitää nyt kunnolla komissiossa miettiä tätä ja sitä, mitä meillä voi olla tehokkaampia järjestelmiä käytössä. Ja sitten toinen asia. Tämä liittyy koko EU-hun kun ajatellaan näitä kannattavia käytänteitä, ja joihin ei liity kovin paljon riskejä, niin voidaan kuvitella, että muissa Euroopan maissa on samoja käytänteitä. Eli meidän pitää harjoittaa valvontaa Euroopan eri jäsenvaltioissa. meidän pitää tarkastella näitä viljelyiden saamia tukia, koska varmaan tältä alalta löytyy erinäisiä löydöksiä. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitos. No, kysymys minulta vielä. Tää, onko tässä ideoita jostakin muustista listoista? Koska, no, jos nyt on jo tunnettu alueella, että on mafiaperheitä ja sen jäseniä, niin – on minusta hämmästyttävää, että he voivat olla mukana tässä toiminnassa ja että EU-tukia voi ylipäänsä hakea, koska no, eikö siis tässä ole mitään, pitää pohtia, miten tätä maanomistajuuskysymystä voidaan viedä eteenpäin vielä kerran. Thank you. Uh, Kiitos. Anteeksi, mutta ajattelin, että useat kysymykset liittyvät siihen, mitä komissio tekee ja mitä voimme tehdä. Viittaisin ehkä kollega Biankin puheenvuoroon aikaisemmin. Nämä käytänteet kehittyvät. Meillä on valvontajärjestelmä – joka ei aikaisemmin toiminut kovin hyvin. Italiassa oli näitä näennäisviljelijöitä tai oli käytetty maata, joka ei ollut tukikelpoista. Nyt on parannettu valvontaa, kun satelliitien kautta voidaan nähdä, mikä on tukikelpoista alaa, mikä ei, joten suorien tukien osalta virhettä on matala. Mutta sen sijaan käy siis niin. En halua siis se haluaisin erotella sen, onko kyse tukikelpoisesta maasta. Se on eri asia kuin sitten se, miten on saatu tämä maa omaan käyttöön. Ei välttämättä omistajana, vaikka liisaamalla myös. Ja tämä kysymys syntyy tässä tapauksessa juuri. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän valvontajärjestelmämme toimivat ihan hyvin, kun pohditaan sitä, käytetäänkö tätä maata maanviljelykseen, kun poliitikossa sanotaan, että riskiä ei ole kovin paljon, niin kyllä siellä pitää kuitenkin maanviljelystä tapahtua, ei tiettyä tuotantomäärää tarvita välttämättä. Italiassa hehtaarikohtainen korvaus on 327 muistaakseni suorien tukien osalta. Joillekin Italian viranomaiset maksavat enemmän, mutta silloin pitää myös työstää sitä maata – ei se riitä, että sinne istutetaan puita esimerkiksi, vaan sitä on ylläpidettävä. Puheenjohtaja keskeyttää. Kysymys orjatyövoimasta. Se on tunnettua tällä alueella. Aivan. Mutta se mitä nyt sanon, että tukikelpoisuuskriteereiden mukaan ympissä tätä maata käytettiin viljelysmaana. Miten käytettiin ja kuka sitä käytti ja kuka teki sillä työtä, se on eri kysymys. Samoin se, miten tämä maalla hankittiin käyttöön. Tätä on hankalampi valvoa. Tiedän, että Italiassa on osoitettava joko omistavansa tämän maan tai että se on liisattu. Mutta jos tietyllä tapaa saa oikeuden liisata. Silloin pitää myös nähdä satelliittikuvasta, että sitä hoidetaan, mutta YMPssä ei ole mitään sääntöä, joka estää esimerkiksi orjatyön käytön. Tämä on enemmän kansallisen säännöstön puitteissa. Ymmärrän kysymyksen, mutta sanon vain, että tässä on eroteltava se, mitä lakia missäkin tapauksessa – rikotaan tai onko maa sinänsä tukikelpoista yhteisen maatalouspolitiikan alla. Nyt on pohdittava sitä, mitä nyt tehdään. Jos näemme, että yhä useammin käy niin, että maata hankitaan kyseenalaisin keinoin, niin komissio on viime vuonna ja niin edelleen sanonut, että silloin pitää kääntyä jäsenvaltioiden puoleen ja katsoa – mitkä kansalliset säännöt pätevät näihin maanomistajuus- ja hankintakysymyksiin. Kyse ei ole siitä, että pitää puuttua siihen, miten maksajaviranomainen tässä toimii, vaan on pohdittava sitä, miten tällaiseen uuden tyyppiseen sääntöjen kiertämiseen suhtaudutaan maan hankinnassa. Halusin siis sanoa, että riski. No, mä otan viljeltävä sinänsä, mutta riski liittyy lähinnä siihen, miten tämä mä on hankittu, eikä minulla ole nyt juuri ehdotusta siitä, miten tämä hoidettaisiin lainsäädäntötyönä. Aina kun sanotaan, että voi tehdä sitä tai tätä, niin on aina muita, jotka Joskus voi olla tahoja, jotka hankkivat maata kyseenalaisin keinoin, mutta pahoittelen nyt, että minulla ei ole oikein tässä ratkaisua tarjota. Mutta varmasti tähän kysymykseen joudutaan käyttämään aikaa sen pohtimiseen. Mutta YMPn sääntöjen ja tukikelpoisuuskriteereiden kautta on hankala puuttua tällaisiin kysymyksiin. Muita ehdotuksia komissio on tehnyt oikeusvaltion periaatteisiin liittyen esimerkiksi monivuotisissa rahoituskehyksissä varmasti tiedostatte kaikki tämän. Voisi viitata siihen keskusteluun. Ja lopuksi Tämä on siis asia, johon kiinnitämme huomiomme, mutta edustaja Chinichi kiittelisin vielä siitä, että toitte lisätietoa siitä, mitä Italiassa – tapahtuu. Ja tämä on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa kansalliset viranomaiset ovat puuttuneet toimiin myös kansallisen lainsäädännön puitteissa. Kiitos. Ich bin jetzt ehrlich irgendwie... Suoraan sanottuna tuntui siltä, että hoitotoimenpiteet on, mutta potilas kuoli. Tämä ei ole kovinkaan hyvä suoraan sanottuna. En voida sanoa, että ollaan menestyksekkäitä, mutta valitettavasti mafia omistaa tai on hyötynyt tuosta maapalstasta. Yritän suhtautua tähän humorilla, mutta tässä ovat kyllä vitsit vähissä. Eli tuo orjatyövoiman kysymys nyt voi vain pohtia, josko joku on siellä työskennellyt, pitää myös pitää edellytyksenä YMPssä, ettei ole orja työläisiä. Se pitäisi olla kyllä perusedellytys YMPssä. Muuten maksamme tässä tukia rikollisille, joten tässä kyllä pyyntö, että komissio pohtii asiaa syvällisesti. Kun, no ehkä, ehkä siellä kasvaa helmiä, mutta sitten ihmisiä siellä saattaa kuolla, vaikka näin käykin. Ja tästä syystä tällä on kyllä minulla relevanssia, koska No en nyt tässä teitä syytä, mutta ongelma on kyllä ilmiselvä. Kasvakoon vaikka appelsiinen siellä, mutta sitten ihmisiä tapetaan siellä, siellä kun he työskentelevät siellä tai no muuten tämän tyyppisiä voittoja ei voitaisi saada niin kuin siellä on nyt saatu ja jotka poliitikokin kuvaili. Ja toiseksi maanomistajuus ja leasing-vuokraus, sillä on kyllä selkeä roolinsa, minua kiinnostaisi, mitä välineitä voidaan muuttaa Sisiliassa ja Kalabrissa sitä, että kenen käyttöön maata annetaan tässä. Tarvitaan painostustamme, koska jos perheet ovat niin tunnettuja, ettei kukaan uskalla enää jättää hakemuksia, sen, että haluaisit vuokrata tuota maata, niin – No sitten joko meidän viranomaisemme tai paikalliset viranomaiset eivät saaneet riittävästi tietoja. Tai no, en nyt näe tätä kokonaistilannetta, joten minä kiinnostaisi, että miten näin voi ylipäänsä käydä, että tämä ilmiö, joka tässä on kuvattu tarkkaan, voi esiintyä. Jonkunhan pitäisi jotain tietää ja Ilmeisesti meillä ei ole tällaisia tietoja. Mietin, että miksi tätä esiintyy. Ehkä valtiostoimijat ovat olleet tässä mukana, koska tämä järjestelmä ei synny tuosta vain. Tunnemme Sisilian tilanteen ja Kalabrian tilanteen. Tiedämme, että siellä on hankalaa ja että taistelu sitä vastaan on hyvin hankalaa, mutta että on tällaisia tarjouskilpailuja, joissa tiedetään, että mitä sitten käy ja sitten X määrän vuosia. Syyttäjien pitää työstää näitä asioita muun muassa, jotta tätä voidaan suitsia, niin no sitten pitää kyllä pohtia lisävälineitä. Ehkä Olaf voisi vielä kertoa tästä lisää, mutta tarvittaisin, että jatkamme aiheen käsittelyä myös joskus myöhemmin. Tai sitten kun tiedetään enemmän, niin voimme pohtia sitä, että mihin jatkotoiminta pitäisi johtaa, kun pohditaan maan vuokrausta ja omistajuutta lisää. Ja toiseksi, mitä tulee tuon maa vastan työstämiseen, että mitä tapahtuu, kun voimaa käytetään, kun sen myötä saadaan suuria voittoja, sillä muuten ei ole mahdollista sanoa näin suuria luukkuja tällä alalla. Tämä ei ole mahdollista, kun katson näitä lukuja ja keskipitkiä tai pieniä tiloja. No niin, ehkä Olaf voisi vielä vastata tähän. Thank you very much, Chair. Kiitoksia. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista kommenteista. Eli jatkan siitä, mihin te päätitte. Eli tärkein kysymys on, miten tämä pääsi tapahtumaan ja mitä asialle voidaan tehdä. Eli palaan vielä siihen, että tämän tyyppinen rikollisuus kehittyy ja muuttuu. Ja ainoa tapa torjua sitä on tieto. tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtaminen on hyvin konkreettinen tapa varmistaa, että Euroopassa viranomaiset tietävät, mitä tapahtuu, jotta tilannetta voidaan tarkastella. Ja edustaja Chastel sanoi, että tämä nyt ei ole kehittynyt vetoksen torjuntajärjestelmä, mutta eivät ne olekaan täydellisiä. Täydellinen petos on se, mistä saa paljon rahaa, mutta olen oppinut, että jos olisin rikollinen, niin olisin voinut kehittää näitä rikoksia 16-vuotiaana. Ja yksi esteitämme tässä järjestelmässä Euroopan unionissa on se, että rikollisena toimii hyvin avoimessa ja vapaassa tilassa. Meillä on toimintavaltuuksia, meillä on rajoja, erilaisia viranomaisia, jotka toimivat samanaikaisesti. Ja jos ei ole yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia eikä tietoja jaeta, ja jos ei tehdä kaikkea sen eteen, että siirryttäisiin oikeaan suuntaan, eli siihen, että rikolliset eivät saisi senttiäkään julkisista varoista, niin silloin emme onnistu. Puheenjohtaja totesi hyvin, että kyse on myöskin maan hallinnoinnista – maan omistajuudesta. Tämä ei nyt liity itse yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Jos nyt vaikka äidilleni kerron, mitä teen päivittäin, niin hän ei ymmärrä sitä, että yhteinen maatalouspolitiikka toimii yhdellä tavalla ja sitten maan omistussäännöt ovat sitten täysin erilaiset. Eli tässä pitää nyt toimia yhdessä ja varmistaa, että nämä asiat eivät jää huomiotta. Ja täytyy varmistaa, että näitä ei-toivottuja tapahtumia ei satu. Ja jos rikolliset omistavat tätä maata, niin se on ongelmallista. Ja on myöskin tapauksia, joissa omistaja ei ole mukana huutokaupassa, mutta sitten joku soittaa vikelloja ja sanoo, että no te voitte saada nämä tuet, minä mieluummin pidän henkeni. Näinkin on käynyt. Eli italialaisena en ole yllättynyt, koska olen varttunut näiden ilmiöiden kanssa. Tällaisia kauheita rikoksia on tapahtunut ja tuomareita ja syyttäjiä tapettiin, mutta meidän pitää yhdistää kaikki, meidän pitää varmistaa, että valvonta toimii oikealla tavalla, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi, jotta voitaisiin torjua näitä rikoksia. Tämä on hiukan tämä italialainen malli. Eli että on tällaisia supertuomareita, jotka voivat yhdistää näitä tietoja kansallisella tasolla. Ja toivottavasti Euroopan syyttäjäviranomainen pystyy sitten toimimaan näin Euroopan tasolla, kun torjutaan eurooppalaista mafiaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Ja sitten puhuttiin mustasta listasta, mutta Siihenkin tarvitaan tietoa. Ja täytyy tietää, mistä tietoja haetaan. Kun me Olafissa tutkimme pieniä yksittäisiä tukia, niin siellä on hyvin paljon tietoja, joita pitää käsitellä ja täytyy tietää, mitä etsii. Eli palaan vielä tähän tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtamiseen – Eli jos menette paikan päälle Italiaan, niin saatte tietoa paljon siitä, mitä siellä tapahtaa. Mutta Olafin näkökulmasta me aktiivisesti pyrimme varmistamaan, että tieto, jota meillä on, ja tieto, jota keräämme, kun olemme yhteistyössä tuomarin ja viranomaisten maksutusvirastojen ja komission yksiköiden kanssa, ne kaikki tiedot menevät samaan paikkaan – ja silloin niitä on helppo jakaa. Se nyt ei ole kaiken kattava ratkaisu, mutta se on kuitenkin käsittääkseni paras tapa toimia, jotta pystyy torjumaan näitä rikoksia. Kiitos. Kiitos. Tämä siis tarkoittaa näin ollen, että tietojen vaihto tiettyjen viranomaisten välillä – vaatii lisäpohdintaa, koska muuten maksuviranomaiset eivät voi reagoida tarpeeksi hyvin. Hehän tarkastavat, josko on ollut helmäviljelyä, josko maata on käytetty, onko joku tosiaan viljelijä. Mutta se, että onko hän mafian jäsen, niin sitä ei voida tunnistaa. Sen takia olisi mielestäni pohtia, että miten tämän tyyppistä tietojenvaihtoa voidaan käydä muussa tunnetuista mafiajäsenistä. Minua mietityttää myös tämä orjatyö. Emme vielä tiedä, miten tämä voidaan selvittää. Se vaatii kiireesti toimia, koska tämä ei nyt ole ensimmäinen kerta. Tämä on x kertaa esillä tämä aihe, kun on pakolaisleirit Italiassa, että käytetään nuoria miehiä orja työläisinä ja vaikka he kuolevat, kukaan ei huomaa, koska kukaan ei tiedä nimiä, kukaan ei tiedä, että he ovat ylipäänsä eläneet, kukaan ei tiedä, että he ovat olleet tulleet edes Italiaan. Joten nämä ovat asioita, joita pitää pohtia. Ja sitten he vielä saavat tästä voittoa, joten kiitos laadukasta työstä edustaja Vintsik. Hänellä on vielä kommentti ja kysymys. Kiitos paljon. Onneksi tunnen mafian ainoastaan televisiosta Ehkä minä en ole paras neuvomaan tässä siinä mielessä, mutta kaiken tuen yhteydessä pitäisi kai vähimmäisvaatimuksena olla, että kansallista työoikeutta noudatetaan, sitä voidaan valvoa. Meidän maissammekin tämä on kysymys, miten kausityöntekijöitä kohdellaan. Kyllä työoikeutta pitää noudattaa joka tapauksessa. Ja yleensähän me haluamme aina lisää avoimuutta. Sopisiko se näihin huutokaipatilanteisiin myös? Ilmeisesti se ei auta näissä tapauksissa. Ja sitten onko aina avointa, mitä tukea viljelijä saa. Jos se on avoimesti tiedossa, että tällaista tukea maksetaan, niin joku voi tulla kolkuttelemaan ovelle ja sanomaan, että tämä tuki kuuluu nyt minulle – tämäkin on ehkä asia, jota voitaisiin miettiä. Transparens. En usko, että avoimuus on haitallista, koska no, rikollisia kiinnostaa EU-varat. Ja se on tuo profiili, joka tässä kuvattiin äsken. Saan 327 euroa. Käytän orjatyövoimaa ja painostan naapureitaan. Ja sitten voi sanoa tuo maailma, se on valla ja sitten saa maksimaalisen voiton tuo 37 euroa per hehtaari, niin no, se on suhteellisen helppo toimintamalli, toimiva sellainen. Meidän pitäisi, no siis, meidän pitää näitä aiheita vielä käydä läpi. Kansallinen työlainsäädäntöehdotus lienee järkevä, mutta tiettyjä edellytyksiä ei voida jättää vain oikeusvaltioperiaatteen pohdinnoille, vaan – Tämä pitää olla edellytys maksatuksille perustetus, koska muuten emme pääse eteenpäin. Saksassa tämä on nyt, että pitäydytään työlainsäädännössä ja se pitää myös osoittaa, jos ei, niin sitten saa, joutu hankaluuksiin eikä saa he, hehtaaritukia, koska muuten saada potilas hoidettua, mutta hän kuolee silti, eli että rikolliset saavat rahat silti taskuihinsa, koska tarkastuksissa ei voida estää tätä rikollisuutta. No tätä pitää vielä pohtia. Kiitos kuitenkin lämpimästi. Meidän pitää vielä miettiä jatkotoimia ja vetää johtopäätökset, koska emme no, haluaisimme siihen, että nämä kaksi prosenttia rikollista saadaan tuomittua. Kiitos. So. Ich darf mich also dann am Ende noch mal ganz her- Lopuksi. Kiitos herra Bianchi esityslistan kohta on käsitelty. Seuraava kokous pidetään 19. helmikuuta puoli kolmesta puoli seitsemältä. Sitten 20. helmikuuta ja 5. maaliskuuta tapaamme. Ja sitten on tuossa välissä tuo tiedonkerumatka Tsekin tasavaltaan, joka kestää kaksi päivää. niin iltapäivällä on vielä tuo keskustelu yhteisesti AFKO-valiokunnan kanssa salissa 3E2. E Herra Adam tulee sinne myös. Ja esittelykertomuksen käsittelee poliittisia puolueita. Ja olen keskustellut hänen kanssaan tästä, jos oli mielenkiintoista myös miksi tämä on luottamuksen asia. Pysymme, että kertomus lähetetään meille. No, muistutan tästä sitten vielä valiokunnan jäsenille Nähdään iltapäivällä. Kiitos.